Thank you very much for... Kiitoksia siitä, että tulitte paikalle näin varhain, huolimatta Brysselin hienosta yöelämästä. Olen erittäin kiitollinen siitä, että nyt voimme aloittaa kokouksemme. Joka vuosi saamme yleisluontoisen kertomuksen Euroopan unionin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ulkoisen valiokunnan puheenjohtaja toimii aina esittelijänä tämän kertomuksen osalta. Laadimme asiasta mietinnön. Muutama päivä sitten saimme ensimmäisen työasiakirjan laadittua asiasta. Tämän pohjalta on määrä keskustella. Työasiakirja on kaikkea muuta kuin tyhjentävä. Tässä olen pohtinut tiettyjä painopistealueita ilman, että olen maininnut kaikki mahdolliset maat taivaan ja maan väliltä. Olisin erittäin iloinen, mikäli kansallisten parlamenttien kollegat osallistuisivat tähän keskustelun ja tulevina päivinä viikkoina esittäisivät oman, omat huomionsa tähän kertomukseen parantaakseen tekstiä, tekstiäni. Ja ilomielin toivoisin, että mahdollisimman nopeasti ottaisitte kantaa tähän minun tekstiini ja toimittaisitte minulle huomioni, huomionne, jotta voin sitten tämän pohjalta laatia lopullisen mietintöni. Nyt olemme aloittamassa tai nyt on tapahtumassa uutta kehitystä Euroopan unionin sisäpuolelta katsottuna ja myöskin mitä tulee ulkoisiin haasteisiin. Olemme aloittamassa uutta aikakautta. Olen kerännyt yhteen joitakin painopistealueita, joista meidän Euroopan unionissa pitäisi keskustella. Ensinnäkin Euroopan unionin täytyy parantaa omia rakenteitaan viimeiset 4-5 vuotta ulkosuhdehallintoa on rakennettu. Tämä on syynyt suhteellisen hyvin, mutta tietystikin joitakin heikkouksia vielä on, jotka täytyy poistaa ulkosuhdehallinnossa. On puutteita ja myöskin eri edustusten poliittisessa toimintakyvyssä on vielä heikkoja kohtia. Tämä on yksi painopistealue. Uskon, että meidän täytyy niin ikään todeta, että kun Rova Mogherinin kanssa puhuttiin ja synergiavaikutuksesta, synergiavaikutusta pitäisi saada enemmän aikaan. Voisitteko lopettaa pölinän siellä käytävillä? Hyvä herra siellä, voitteko olla hiljaa? Yeah sehen beispielsweise, Olemme nähneet esimerkiksi, että synergiavaikutus, jonka vuoksi ulkosuhdehallinto perustettiin, ja mikä on syynä siihen, että korkea edustaja myöskin neuvoston puolella toiminnassa sekä komission varapuheenjohtaja että neuvostossa. Tarkoituksena oli juuri, juuri synergian vaikutusta. Poliittista tahtoa tarvitaan tämän tueksi. Siksi perustettiin korkean edustajan virka. Mutta käytännössä hän tuskin koskaan osallistuu komission kokouksiin. korkean edustaja. Iso Britannia viimeisten viiden vuoden aikana – esimerkiksi on osittain ollut taustalla, kun ongelmia on ollut. Ja kerran isolla Britannialla ei viiteen vuoteen ollut edes komissaaria käytännössä. Ehkä tässä oli joitakin poliittisia tarkoitusperiä tämän takana. Nyt kun näin Joffrin, nyt kun näin Joffrin kasvot, hän näyttää oikein iloiselta eikä suinkaan ääntäjältä. Kun tarkastellaan ulkosuhteita, kyse yhteisön politiikasta enimmäkseen ja komissio päättää esimerkiksi kauppapolitiikka, lainauspolitiikka, naapuruspolitiikka. Komissio hoitaa näitä keskusteluita naapuruspolitiikasta ja puhuttiinkin, niin meidän täytyy myöskin ymmärtää, että tärkeät instrumentit, joilla pyritään parantamaan turvallisuutta ja puolustusta, ovat kuitenkin hallitusten välisiä asioita. Ja kun on kyse kaiken kattavasta kokonaisuudesta lähestymistavasta, ne pitää yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa. Siksi on nyt omaksuttu tämä linjaus, että yhdellä henkilöllä on nämä kaksi roolia, mutta nyt pitää sisäisesti tehdä muutoksia, niin tähän saa enemmän liikkumisvaraa, jotta hän voi toimia sekä yhteisöalalla että hallitusten välisissä asioissa korkeaedustajan. Ja tähän täytyy päästä, mikäli haluamme harjoittaa sellaista politiikkaa, joka on johdonmukaista ja puhumme yhdellä äänellä. Se on tämän yhdestä tietystä syystä. Kun näin jotakin autoritaarisia hallintoja, kuten esimerkiksi Venäjä tai Kiina, Mikäli haluamme toimia johdonmukaisesti politiikassa, ja kun tehdään investointipäätöksiä ja muita päätöksiä, täytyy ottaa aina ulkopoliittinen näkökulma mukaan. Meillä on kokonaisvaltainen strategia. Ja kun on kyse siis demokratiasta, mehän olemme vapaa demokraattinen yhteisö, yhteiskunta, meillä on vapaa yrittelijäisyys, mahdollisuus, ja kun tehdään investointipäätöksiä, yritykset itse tekevät päätöksensä, mutta meidän täytyy kuitenkin nähdä, että esimerkiksi energia-ala on erittäin näkyvä ala, jolla pitäisi pyrkiä toimimaan hieman johdonmukaisemmin. huolimatta siitä, että yhteiskunnassa on vapaa valinta päättää asioista. Ja nämä erilaiset sekä täytyy yhdistää toisiinsa niin, että yhdellä saralla ei toimita täysin päinvastoin kuin toisella saralla. Kun tarkastelen eri vastuualueita, niin meidän täytyy parantaa komission ja myöskin neuvoston päätöksentekokykyä. Ulkosuhdehallinto on se taho, jonka puolelle halutaan, täytyisi voida yhdistää nämä kaksi puolta, yhteisöllisyys ja hallitusten välisyys. Haluamme auttaa korkeudusta hänen tehtävässään niin, että hän saa tarvittavat välineet käyttöönsä, jotta tähän tavoitteisiin päästään. Olemme ehdottaneet lukuisia seikkoja, jotka liittyvät organisaation ja rahoitukseen. Parlamentissa ei vielä ole voitu poistaa tiettyjä heikkouksia. Kun Santerin komission kriisi 90-luvulla puhkesi, silloin päätettiin varainhoitoasetusta neuvoston ja parlamentin välillä, joka on niin monimutkainen, että päätöksenteko kestää pitkään, ja kun on kyse aluepolitiikasta – kyse myöskin sisäistä asioista ja sitten on olemassa määrärahoja, jolla, jota kutsutaan ulkomaan avoksi. Ja mikäli ne eivät mene ajoissa perille, niin tämä on hukkaan heitettyä rahaa. Mikäli päätetään varojen antamisesta ja raha menee perille vuosista kaksi myöhässä, niin tässä tulee ongelmia. Tästä on hyvin monia esimerkkejä. Tarvitsemme parempaa valvontaa, mutta kun tarkastellaan varojen käytön vaikuttavuutta ja toimia, joihin varoille on ryhdytty, niin nähdäkseni tämän puolen osalta täytyy käydä vielä intensiivistä keskustelua neuvoston ja komission kanssa, niin että asiantila muuttuu. Ja korkealla edustajallakin on enemmän liikkumavaraa, varsinkin ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ja koko rahoitusväline kysymys pitää ottaa uuteen käsittelyyn, kun on kyse naapuruspolitiikasta ja muista politiikan osa-alueista. Perustavanlaatuinen keskustelu tarjotaan tästä. Ja vielä eräs seikka. Täytyy myöskin muistuttaa jäsenvaltioita perussopimuksen velvoitteista lojallisesti, lojallisesti uskollisesti tukea yhteisön yhteisiä pyrkimyksiä. kun jotkut ulkoministereitä yksin omin nokkinen tekevät ulkomaan matkoja, niin ulkopuolta käsin katsottuna tämä on vastoin yhteisön yhteisiä pyrkimyksiä. Nähdäkseni olisi tärkeää, kun tarkastaa viimeaikaista kehitystä, tarttua tiettyihin asioihin. Kansainvälisen oikeuden perustalta meidän täytyy varmistaa Euroopassa asiat ensin kuntoon, mikäli haluamme maailmanlaajuisesti olla uskottavia. Ja uskoakseni nyt ei ole määrä keskustella tai ei pidä keskustella pelkästään Ukrainasta, mutta Ukraina on yksi esimerkki. Siinä on voitu havaita, kuinka Helsingin sopimuksen ja muidenkin sopimusten määräykset ovat määräyksiä, jotka johtavat siihen, että Ukrainan alueellinen koskemattomuus ja valtion oikeus yksin suverenisti päättää omista asioistaan ja siitä, mitä sopimuksia valtio solmi vai ei, niin näiden asiakirjan pohjalta ei voida hyväksyä sitä, mitä tässä suuressa Itä-Euroopan maassa on tapahtunut. Kyse on klassisesta valtapolitiikasta, viime vuosisadan harjoitetusta kaisesta valtapolitiikasta. Ja tämä, nämä toimet Ukrainan osalta ovat merkittävällä tavalla vakavasti muuttaneet maailmanjärjestystä. 50-luvulta lähtien on uskottu, että kaikki konfliktit Euroopan unen alueella, etujärjestön ja Euroopan neuvoston alueilla, silloin kun on esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksista ovat mahdottomia. Uskoimme, että Naton ja Venäjän suhteet olivat kunnossa ja että rauhanomaisella tavalla voidaan konfliktit ratkaista ja keskustella keskenämme, mutta nyt kaikki tämä on kyseenalaistettu. Rauhanomaiset, rauhanomaiset konfliktien ratkaisumekanismit, joita on laadittu, on nyt sysätty syrjään. Tämä on johtunut siitä, että Jotkut luulevat, että he voivat tehdä mitä he haluavat, ja että jollakin mailla on turvallisuusintressejä tai historian perustuvia intressejä ja oikeuksia. Ja siksi ei tarvitse pitää kiinni kansainvälistä sopimusta. Tämä on erittäin vakavaa kehitystä. Mikäli tällainen hyväksytään tai hyväksyttäisiin, voin mainita sata, yli sata seikkailun puolesta tai joiden vuoksi Euroopassa voitaisiin ryhtyä käymään sotaa, mikä pitää kiinni historisista oikeuksista siinä valossa, kun mitä on uskottu jo viime, viime, saralla, viime vuosisadalla Westfalen rauha, Westfalenin rauha olisi silloin mitätön ja voitaisiin ryhtyä taistelemaan yhdestä jos toisestakin asiasta kansallisen oikeuden nimissä. Meidän täytyy varmistaa, että näin ei käy. Kansallista oikeudesta täytyy pitää kiinni. Uskon, että ei ole mitään syytä huolimatta siitä, miten, mitä kritiikkiä Venäjä esittääkin. Mitään yhtäkään syytä ei ole ollut ryhtyä sotilaisiin toimiin, joihin nyt on ryhdytty. Nähdäkseni tämä on se seikka, joka meidän täytyy keskustaessamme ottaa esiin ja puhua kansainvälisen oikeuden pitävyydestä myöskin Euroopassa. Uskon, että meidän täytyy tehdä myöskin selväksi, nyt kun asiat ovat sujuneet niin kuin ovat sujuneet ja kun on tapahtunut, mitä on tapahtunut, meidän täytyy todeta, että sota Euroopassa on mahdollinen. Yksi Euroopan maa on joutunut veneen hyökkäyksen kohteeksi ja tämä on sotaa. Karl Schwarzenberg muistaakseni eilen totesi omassa puheenvuorossaan tämän hienolla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy harjoittaa tietyn tyyppistä politiikkaa. Ensinnäkin, kuinka voidaan varmistaa jäsenvaltioiden turvallisuus. NATO on kollektiivisen turvallisuuden tae, ja NATO on erittäin tarpeellinen tässä tilanteessa. NATO on väijäämätön turvallisuuden tae. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että huolimatta tietosuojan liittyvästä kritiikistä ja muusta, Euroopan suhteet Yhdysvaltoihin ovat äärimmäisen tärkeää, että kollektiivinen turvallisuus voidaan taata pelkästään Naton kautta, ja Yhdysvallat ovat tässä kuvassa mukana. Euroopan unionin yhteenkuuluvuus sekä Euroopan unionina että suhteessa Naton täytyy selkeyttää joka ikinen EUn joka ikisen Euroopan unionin jäsenvaltio täytyy olla sama turvallisuuden tunne. Euroopassa ei saa olla sellaista maata, jolla olisi huonompi turvallisuustilanne kuin muilla, koska mikäli näin on, Euroopan unioni ei instituutiona voi toimia. Ja mikä tämä kehitys menee siihen suuntaan, mihin se nyt on menossa. Ja Venäjä jatkaa toimiaan sotaharjoituksia ja lentää, missä löystään. Niin silloin Naton ja Venäjän sopimus vuodelta 1997 ei enää voi päteä. Toistaiseksi nyt petyt kiinni huolimatta siitä, että propaganda on esitetty. Tästä sopimuksesta on sovittu ja sen mukaan yksikään Naton tukikohta ei voi olla Elbajoen itäpuolella. Tämä on tämä Naton ja EUn välinen sopimus. Se, mistä Walesissa keskusteltiin Naton huippukokouksessa, oli rotaatiojärjestelmä. Tässäkin tästä sopimuksesta kuitenkin halutaan pitää kiinni. Me tulemme näkemään, kuinka kauan tämä sopimus on pätevä. Tämä liittyy täysin, tämä riippuu täysin Moskovan käyttäytymisestä. puolalaiset, virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset kollegat sanovat, sinun saksalaisen pitäisi ymmärtää, mistä on kyse. Amerikkalaiset, britit ja ranskalaiset sotilaat länsi pelnissä alkomaalaiset, belgialaiset, kanadalaiset ja Saksan sotilaata kun olet paikan päällä länsi berlinissä Ja kun venäläiset ovat autonsa Itä-Berliinin, niin silloin kaiken tämän jälkeen emme halua mitään aggressiivisuutta. Haluamme että liittymissopimuksen artikasta 5 pidetään tiukasti kiinni ja kaikki ovat yhtä turvallisuusasemassa, niin kuin tarkastellaan Puolan aiempaa tilannetta suhteessa Saksaan. Ei minulla mitään vasta-argumentteja. Ei minulla mitään argumentteja tätä vastaan. Sama pätee myöskin silloin, kun me keskustelemme tuen anto velvoitteesta, joka mainittiin Lissabonin sopimuksessa. Se ei nyt vielä niin pitkälle, mutta sielläkin verrattiin eurooppalaisen solidaarisuuteen ja veluisuuteen yhdessä turvata muiden tilanne. Toinen seikka on se, että seuraavien kuuden kuukauden aikana meidän täytyy intensiivisesti valmistautua tulevaan. Ja kansallisessa parlamentissakin keskustelua taatusti tullaan käymään, koska tämä koskee lähinnä kansallisia hallituksia. EU-huippukokouksessa kesäkuussa tullaan keskustelemaan Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Miten me reagoimme tilanteeseen? Kylmän sodan aikana Länsi-Saksan armeijalle 3500 panssarivaunua, jotka toimivat. Nyt on 250, jotka eivät toimi. Pelkään pahoin, että monissa muissa Euroopan armeijoissa on sama tilanne kaluston suhteen tällä välin. Kun tarkastellaan kalustoa, kalustoa kyllä on, mutta ei toimintakykyä. Sama pätee monissa maissa. Minun maani on todennut, että ei näytä paikkansa Saksassa. Armeen menoista 25 prosenttia on hallintamenoja. Mikäli jollakin yrityksellä olisi näin paljon hallintamenoja, niin se olisi mennyt jo konkurssiin. Euroopan puolustusvirasto koordinoi puolustushankintoja. Siellä on 150 ihmistä palveluksessa. Ja mikäli on näin valtava määrä ihmisiä, jotka hallinnut 250 panssarivaunua Saksassa, niin tämä on eriskummallista. Jokaisesta maasta voidaan havaita tällaisia kummallisia lukuja. Ja sitten että mitä niille muuttunut. Lopputuloksena on se, että nyt näyttää siltä, että Euroopan jäsenvaltiot kauttavat 50 prosenttia puolustusmenoista suhteessa Amerikkaan ja operatiivisella tasolla olemme vain 10 prosenttisessa tilanteessa suhteessa Amerikkaan toimintakyvyllä vai 10 prosenttia Amerikan toimintakyvystä. Euroopan maita ollut yhdessä mukana rakentamassa esimerkiksi lentokoneita Koblenzissa. On keksitty ajatus puolustuksesta ja muuta sitten, tai on kehitetty lentokoneita, mutta sitten loppujen lopuksi havaittiin, että lentokoneen moottori liian heikko, eikä se jaksanut kannattaa edes koko lentokone. Tämä on suorastaan vitsi Euroopan puolustuspuoli, mutta tämä maksoi tämäkin toimi miljardeja. Darling. Und ist auch so, und das wissen Sie besser als Voisin antaa monista muistakin projekteista vastaavia esimerkkejä. Tiedätte paremmin kuin minä itse. Puolustuskapasiteetti. Me kuvittelimme, että me tarvitsisi enää alueellista puolustusta. Se on toinen asia, joka on osoittautunut vääräksi kuvitelmaksi. Nyt huomaamme, että me voi tätä kansallisin puolustusvaroin turvata. Kenraalit huomaavat, että budjetissa ei ole tarpeeksi rahaa puolustukselle kaikissa eurooppalaisissa maissa. On näin. Ja jos tarkastelemme sitten sitä, mitä kyberturvallisuuden alalla pitäisi saada aikaan, kaikissa maissa Euroopan unionissa ihmiset tekevät tutkimusta. Meillä on omat listamme ja Natolla myöskin omansa siitä, mitä alalla pitäisi tehdä. Ja kaikki kuitenkin tekevät eh, erillään töitä tässä asiassa, ei kukaan koordinoi sitä, vaikka tällä on suuria vaikutuksia teollisuuteen. Ja tuloksena on se, että joku muu tarttuu asiaan, enkä tässä puhu kyberpolitiikan vaikutuksista teollisuuteen. Puhun siitä, mitä tapahtuu, jos sota syttyy ellei meillä ole yhteisiä sääntöjä kyberturvallisuuden alalla, voimme unohtaa sen. Aivan kuten internettiä ei voida kansallisesti säädellä, kybersodankäyntiä ei voida kansallisesti harjoittaa. Mielestäni tässä kysymyksessä on siis se, kuinka me voimme koordinoida tutkimusta ja hankintoja ja tehdä nämä asiat yhdessä niin, että saatavilla olevat rahat saisivat meidän, meidät 50 prosenttiin amerikkalaisten tasosta sen sijaan, että olemme 10 prosentissa. Nämä ovat ne kysymykset, joita eurooppalaiset tulevat tulevina kuukausina kohtaamaan. Ja tässä asiassa meidän täytyy olla erittäin raakoja. Meidän täytyy kohdata todellisuus. En ole käsitellyt muita aloja. Keskityin niihin, jotka minua kaikkein eniten huolestuttavat. Minulla on 11 puheenvuoropyyntöä nyt. Jos teille sopii, suljen puhujalistan. Kaikki puhujat saavat kaksi minuuttia puheaikaa. Tai sanotaan puolitoista minuuttia, niin useammat ihmiset saavat käyttää puheenvuoron. Hui ja pidä, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia Elmar tilaisuudesta osallistua keskustelun. Olet oikeassa, kun korostat toimielinpuitteiden merkitystä yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. Tietysti me toivomme, että saadaan uudenlainen muoto johdolle ja miten jaetaan varoja. Senhän pitäisi olla paljon viisaampaa toimintaa kuin aikaisemmat kokemukset asiasta osoittavat. Ja tässä pitää ottaa huomioon politiikan tuloksellisuus erityisesti. Nyt haluaisin keskittyä tähän osaan mietinnössä, jossa puhutaan turvallisuudesta Euroopan unionissa. Tietysti kun kriisejä tuntuu syntyvän niin lähi kuin Itä-Euroopassa, erityisesti viittaan Ukraina, Venäjä, sotaan ja islamilainen valtio liikkeeseen. Tämä on luonut tällaista tulipiiriä naapurustoomme ja itse asiassa tämä on aivan uusi turvallisuusympäristö, joka haastaa niin EUn kuin Natonkin ja siksi on tarpeen määritellä Naton roolia. Mitä tulee Euroopan itäosaan, en ollenkaan epäile sitä, että presidentti Putin pyrkii muuttamaan Venäjän alueellisesta globaaliksi vallaksi. Missä me nyt olemme tällä hetkellä ja miten meidän pitäisi vastata tähän uuteen haasteeseen, joka edessä on. Uusi uhka on edessä ja kiistata tämä on kaikkein haastavin juuri, koska nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen, ja kylmä sotahan tässä aikanaan nyt päättyi, että pitää uudelleen, määr, uudelleen pyritään määrittelemään rajoja Itä-Euroopassa. Lisäksi ikävä kyllä tällä tavalla tehokkaasti pyritään heikentämään kansainvälisen turvallisuuden mallia, sitä, joka perustui pikemminkin yhteistyöhön ja vuoropuheluun, eikä voimankäyttöön mukaan lukien sotilaallinen voima. Tämän takia, mitä nyt voimme nähdä tapahtuvan, on se, että tämä turvallisuusmalli on romahtamassa, jota olemme kuitenkin hyväksikäyttäneet ainakin 20 vuotta ja siitä hyötyneet. Tähän mennessä ei ollut mitään Venäjän hyökkäystä, mitään NATO-valtiota tai EU-jäsenvaltiota vastaan, mutta tämä myllärys ihan rajoillamme on luonut aika paljon pelkoa, ei vain meidän maissamme, vaan myös kumppaneidemme parissa ja Natossa. Lyhyellä aikavälillä olen melko varma, että pitäisi keskittyä niiden eh, ehtojen täytäntöönpanoon, josta on sovittu Minskissä huolimatta. Tulitaustatilanne on varsin epävarma Ukrainassa. Jos oletetaan, että tämä kytevä kriisi on venäläistä taktiikkaa, niin meidän pitäisi jatkuvasti painostaa Venäjä, jotta se pitää kiinni ja palaa Minskin sopimuksen piiriin. Pidemmällä aikavälillä meidän pitäisi palata yhteistyön malliin, jota olemme puoltaneet ja pyrimme pitämään kiinni tästä painostuksesta Venäjän, jotta se palaa sitten tätä kautta neuvottelupöytään. Kiitos. Kiitoksen puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin onnitella teitä tässä työasiakirjasta, joka käsittelee kaikkein tärkeimpiä polttavia ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä. Ja asiakirja toteaa, että strateginen ajattelu politiikassamme on vaarassa ja eilen me saimme jonkin verran lisätietoja liittyen näiden pohdintojen aikatauluun korkealta edustajalta ja hän tulee tänne palaamaan näistä tärkeistä asioista keskustelemaan. Äh, nämä pohdinnat, äh, niihin pitäisi ottaa ähm, strategisten kumppaneiden uudelleen määrittely mukaan. Mielestäni tämä on hyvin kiireellistä erityisesti, koska meillä on nyt käynnissä keskustelu Venäjää kohtien ja kuten kappale 20 toteaa, se pitäisi kutsua uskottavaan dialogiin puolustuksen ja arvojen suhteen ja vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjan suhteen on selvää, että Venäjä ei nykyisin enää puolusta niitä arvoja, joita me puolustamme ja joita tämä Helsingin päätösasiakirja 75 puolustaa. Te olette aivan oikeassa äh, siinä, että jos haluamme tulla otetuksi vakavasti, meillä pitää olla riittävät äh, kapasiteetit, ja meillä täytyy olla joustavuutta, jotta voisimme menettelyn kautta vastata nopeammin erilaisiin kriiseihin, joita puhkeaa. Päätänpä tähän. Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni päällä. Tulkit eivät kuule. Thank you very much. Good morning. Uh, Kiitoksia, hyvää huomenta teille kaikille. Haluaisin ensinnäkin ilmaista ilon, että meillä on tämä kokous jälleen. Haluan onnitella Elmar Brokia, että hän kutsui valiokuntien puheenjohtajat tänne paikalle kansallista parlamentista. Haluaisin allekirjoittaa sen ajatuksen, että meillä on täysin uusi Euroopan unioni, syyskuun alusta lähtien ja tämä on luonut ennakko edellyt yritykset rakentaa uutta UTP:tä Tässä on meillä jälleen tilaisuus siitä, että vahvaa Eurooppaa voidaan rakentaa. Haluaisin ilmaista tukeni myös sillä ajatuksella, että on korkea aika pohtia täysin uutta eurooppalaista turvallisuusstrategiaa. 2003 hyväksyimme viimeisen strategian. Uutta tarvitaan Meillä ei ole pelkästään vanhaa olemassa, vaan turvallisuustilanne on täysin muuttunut. En halua mennä turvallisuusympäristön yksityiskohtiin, koska Elmar Brock sitä jo käsitteli. Haluaisin toistaa vain yhden kysymyksen tästä. Kyllä, Venäjä näyttää palaavaan imperialistisiin vaistoihinsa ja tässä tilanteessa tälle pitää sanoa ei, emme halua mitään etupiiripolitiikkaa, emme halua palata kylmän sodan tilanteeseen, jolloin Euroopalle jaka, jaettu, jakautunut johtuen erilaista eri sodista. Mitä tulee parlamenttien rooleihin hyvät kollegat. Minä uskon, että kun laadimme tätä uutta eurooppalaista turvallisuusstrategiaa, niin vuoropuhelu eurooppalaisten ja kansallisten parlamenttien välillä tulee ehkä ihan ratkaisevaksi, joten ei ole vain uutta toimelinta, vaan meillä on erittäin hyvä mm, kohde yhteistyöllämme kotivaltioissamme. Me jatkuvasti yritämme pohtia, mikä on parlamentin rooli ulkopolitiikassa. Mehän emme päivittäin ole mukana ulkopolitiikassa, mutta kun ajatellaan strategioiden luomista, tässä tarvitaan laajaa poliittista konsensusta, missä myös oppositio on mukana. Ja kansallisella parlamentilla saattaa olla ratkaiseva rooli, kun luodaan strategioita mukaan lukien turvallisuusstrategia. Kiitos. Mikrofoni. Thank you. I welcome. Kiitoksia. Tämä keskustelu on tervetullut mielestäni ja todellakin meidän täytyy arvioida ähm, Euroopan turvallisuusstrategiaa äh, Venäjän uuden asenteen vuoksi uudestaan uskon näin. Jotta voisimme puuttua poliittisesti Venäjän toimiin, meillä täytyy olla äh, sotilaalliset äh, mahdollisuudet toimia uskottavasti ja tuen sitä, että Euroopan turvallisuusstrategia uudelleen arvioitaisiin, mutta samaan aikaan sanoin, että meidän pitäisi pyrkiä toteuttamaan nykyistä olemassa olevaa strategiaa, sillä meidän ongelmamme Venäjän kanssa liittyy paljon siihen, että me emme ole tehneet aikaisemmin sitä, mikä oli tarpeen ja mitä oltaisiin voitu aikaisemman turvallisuusstrategian puitteissa tehdä. Tässä täytyy sanoa, että tämä talousarvion uudelleen arviointikysymys YUTP-missioiden yhteisrahoitus on äärimmäisen tärkeä. Tämä parlamentti on sitä moneen kertaan vaatinut ja luonnollisesti tämän lisäksi meidän pitää antaa Euroopan puolustusviraston edan työlle huomiota. Tämä tarvitsee luonnollisesti paljon poliittista tahtoa taakseen ja on häpeällistä, että tämän tyyppistä johtajuutta me emme saaneet Lady Ashtonilta. Hän ei ymmärtänyt turvallisuuspuolustuspolitiikan tärkeyttä ja eikä, eivätkä myöskään kriisin kourossa olleet jäsenmaat tätä ymmärtäneet, ne toimivat vielä huonommin. Ja tämä taloutinen talouskriisi ja luonnollisesti myös poliittinen kriisi ajoi meidät siihen, että me toimimme täysin päinvastoin, kun meidän olisi pitänyt toimia näiden turvallisuusvajeiden kattamisessa. Me olemme täysin tuhonneet joissakin jäsenmaissa kapasiteettia, kuten minunkin maassani. Olemme itse asiassa jopa myyneet kriittistä teknologista tarpeistoa kiinalaisille ja venäläisille turvallisuuspuolustuspolitiikan alla. Me tulemme tästä kärsimään, ellei me, me toimi pian. Tämä tilanne muuttuu vielä pahemmaksi kuin se nyt on. Tuli puolitoista minuuttia. Älkää puhuko pitempään, koska muuten emme pääse yhtään miten, mihinkään tämän asian kanssa. Herra Kasi seuraavana. Presidente. trekons. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama seikka aivan nopeasti vain. Toivoisin, että ulkosuhdehallinto saisi vielä vahvemman koordinaatioroolin, kun ajatellaan kansallisia parlamentteja. Yhteistä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei saada aikaan, mikäli koordinointi kansallisten parlamenttien kesken ei toteudu paremmin. Tässä yhteydessä, mikäli katsoi aamulla televisiota ja suuria kansainvälisiä televisiokanavia – näki, että esimerkiksi Ranskan parlamentissa keskusteltiin palestiinalaisvaltiosta. Totesin, että en pidä tällaisesta. Emme voi olla uskottavia, mikäli vaadimme yhteistä ulkopolitiikkaa, mutta samanaikaisesti eri jäsenvaltioissa tehdään eri asioita ja sitten komissio johtaa ulkopolitiikkaa, mutta sitten huolimatta kaikki tekevät mitä lystävät. Esimerkiksi mikäli Ranskassa nyt on hyväksytty valtio, niin ei tämä johdonmukaista. Hallitusten pitäisi yhdessä tällaisesta päättää. Mikä, parempi olisi, mikäli voitaisiin sanoa, että parlamenttiin pitäisi yhdessä päästä päättämään yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Teillä on tietystikin tärkeä johtajan rooli ja te voitte hoitaa tätä koordinaatiota tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ulko- ja turvallisuus valiokunta ja koko senaatti on minun maassani valmiina tulemaan tähän yhteistyöhön. Venäjän kielellä on sanonta, jota toivottavasti ei nyt ymmärretä väärin. Siellä sanotaan, että tie helvettiin on katettu hyvillä aikomuksilla. Hyvät aikomukset voivat olla parhaimman mahdollisen, parhaita mahdollisia aikomuksia, mutta aikomukset eivät pelkästään riitä. Mikäli Ukraina haluaa liittyä NATOon, niin tämähän tarkoittaisi sitä, että nyt herätetään vaarallisia illuusioita, joilla voi olla pelkästään kielteisiä vaikutuksia Ukrainan ja Euroopan kannalta. Meidän täytyy osoittaa solidarisuutta Ukrainaa kohtaan mutta tässä meidän täytyy pysyä yhtenä rintamana, mutta kuitenkin solidarisuus maksaa hintansa, mikäli halutaan, että se on todellista solidarisuutta. Mikäli Ukrainan kansaa kohtaan halutaan osoittaa solidarisuutta, silloin täytyy maksaa solidarisuuden kustannukset, koska muuten tämä on pelkkää sanahelinä. Tässä on minun huomioni. Puheenjohtajalla ei edelleenkään ole mikrofoni päällä. Tulkit eivät tiedä, mitä hän sanoo. Thank you very much, Chairman. Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen teidän kään... siitä, ovat olet vähän kääntynyt tässä Elmar. Tietysti ratkaiseva ongelma on että analyysit ovat olleet täysin pielessä viime vuosina. Vastaus kaikkeen sinulta on ollut se, että enemmän Eurooppaa vaan pelin edelleenkin puhut tällaisia mutta lopultakin olette tässä eh, keksinyt, että NATOkin on olemassa. Historia ja kokemus, niiden pitäisi osoittaa meille, että demokratioiden yhtenäisyys hyökkäyksen ja tyrannian edessä on sitä, mitä tässä tarvitaan. Meillä on vahva järjestö, joka pystyy kohtaamaan tyrannia, se on NATO. Ja mitä nyt on tapahtunut täällä vuosien ajan, on tällainen naurettava pantomiimi, kun on pyritty luoda autonominen vaihtoehtoinen rakennelma NATOlle, joka perustuu suurin piirtein samoihin kansakuntiin. Tämä häiritsee niitä poliittisesti ja hajauttaa resursseja, eikä voidakaan elvyttää tätä kautta NATOa ja vahvistaa sitä. On aivan mieletöntä, että haluat samalla tavalla luoda puolustusta, puolustusta kuin luotiin euroa. Samat mielet, samat toimielimet tämän takana. Minkä takia? Siksi, että Eurooppa pyrkii tähän unelmaan tavallaan, jos voidaan näin sanoa, eurooppalaisen yhdentymisen, kun taas itse asiassa meidän pitäisi keskittyä puolustukseen ja turvallisuuteen kansakunnissamme. Meidän pitää saada uutta henkeä NATOon, keskittää ponnistelumme siihen, tarvitsemme poliittista tahtoa, se kyllä on totta. Ja meidän pitää lopettaa se, että äh, viemme huomiomme väärille reiteille siitä, mitä pitää tehdä. Ja toivon, että kansallisesta parlamentista varamentteihin voidaan viedä takaisin tämä viesti siitä, etteivät kaikki täällä ole täysin innoissaan siitä ajatuksesta, että suurempi rooli Euroopalle vastaa jo, on oikea vastaus joka ikiseen kriisiin ja ongelmaan. Kiitos. Verstanden. Joffrey, uskoakseni ymmärsit minut väärin, hyvin väärin. Minä puhuin suuremmasta eurooppalaisesta integraatiosta niin, että me voisimme kehittää kapasiteetteja, jotka sitten voittaisiin saattaa operatiivisiksi ajan myötä. Tällainen yhtenäinen Eurooppa voisi vahvistaa myöskin NATOa, mutta et ymmärtänyt viestiä, etkä varmaan halua tätä ymmärtää. Du musst mich immer ganzheitlich nehmen. Äh, das... Meidän täytyy tässä tarttua kaikkeen käsittääkseni. Olipis, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja, on erittäin tärkeää, että tämä mietintö on sellainen, minkä kaikki voivat hyväksyä, koska EU ei ole pystynyt tehokkaasti reagoimaan erilaisiin muutoksiin ja tapahtumiin, joita on syntynyt. Joskus ovat olleet varsin dramaattisiakin täällä Euroopassa ja Euroopan lähiympäristössä. On välttämätöntä vahvistaa kohesiota, toimintakykyä, tuloksellisuutta EU-ssa, mitä tulee yhteisen ulkopolitiikkaa, mutta tämä riippuu paljon neuvostosta ja joka ikisestä jäsenvaltiosta ja vaikutusvallasta, jota komissiolla ja parlamentilla voi olla Euroopassa. Euroopassa voidaan todeta, että populistiset voimat, eurooppalaiset voimat ovat todella järkyttävällä tavalla vahvistuneet. Tämä voi vaarantaa, vaarantaa koko Eurooppa-hankkeen pidemmällä aikavälillä. Olemme voineet myös todeta sen, että EU ei ole pystynyt toimimaan kriisissä, joka syntyi Venäjän kanssa, puuttuu strategista visiota. Mitä tulee Ukrainan tilanteeseen siihen, että jotkut maat eivät Siis naapuruspolitiikka on myös jossain määrin epäonnistunut. Tähän liittyy myös Välimeren järkyttävä maahanmuuttotilanne on vaara siitä, että jos luodaan suvereni palestiinalaisvaltio, jos ei, tässä EU pitää voida toimia yhtenäisenä. Kysymykset, jotka haluaisin tehdä, ovat seuraavia. Jotta Eurooppa ei menetä merkitystään ulkopoliittisesti, minkä pitää silloin muuttua näissä rakenteissa ja toimissa? Mitä pitää muuttaa, jotta ollaan tehokkaampia? Onko realistista pyrkiä yhdenmukaisempaan ulkopoliittiseen toimintaan, jotta mukana on paljon jäsenvaltioita? Kiitos. Thank you, Chairman, indeed. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin hyvät kollegat. Todellakin turvallisuusympäristö Euroopan unionin ympärillä on muuttunut. Tämä hybridisota, jonka kohtaamme idässä, vaatii hybridi vastauksen. Meidän tulee toimia toisin kuin ennen on toimittu. Meidän täytyy ymmärtää erilaiset riskit eri muodoissa, kun ne tulevat Euroopan mantareille. Energia- ja tu- kyberturvallisuusstrategia on jotakin, mistä tulee keskustella enemmän meidän täytyy löytää tehokkaita oikea-aikaisia ratkaisuja informaatiopolitiikkaan. Me olemme häviämässä sotaa. Informaatio propaganda, hyökkäys jatkuvasti kohdistuu meihin. Eurooppalaiset arvot, Euroopan politiikka ovat vahvasti ja jatkuvasti kritiikin alla. Ja jos me olemme sitä mieltä, että solidarisuuden hinta Ukrainassa on korkea. Sen puute olisi hirvittävä. Me murhaisimme eurooppalaiset arvot. Kiitos. Äh. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa Rova in totelro. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte. În numele Camerei Deputaților a Parlamentului României doresc să vă felicit. Kiitoksia. Tulen Romanian parlamentista ja haluaisin onnitella teitä tästä erittäin tyhjentävästä mietintöluonnoksesta, joka koskee EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Viittaisin kohtaan 21 ja kohtaan 10 tästä tekstissä. Romanian kanta itäiseen kumppanuuteen, varsinkin Moldovan osalta, on se, että sopimus on äärimmäisen tärkeä. Moldovan kaltainen tasavalta jossa merkittävää edistystä on tapahtunut tiellä kohti Eurooppaa, on maa, joka tarvitsee lisää tukea. Me pidämme erittäin hyvänä Moldovan vaalien tuloksia. Vaalit osoittivat, että kansalaiset ovat ottaneet jälleen kerran askeleen kohti EUta. EU täytyy jatkossakin tukea Moldovaa, mutta samanaikaisesti tarvitaan lisää edistystä. Kiitoksia Rova Lösing, joka varmasti tässä nyt puolustaa Van Ordenia. No totta kai, mielin. Pidän myöskin erittäin hyvänä mahdollisuutta käydä tätä keskustelua. Huomaattaisin, että puolitoista minuuttia on kovin lyhyt puheaika, varsinkin kun on kyse erityisseikoista, kuten talousarvion valvonta ja asioiden yhdistäminen toisiinsa. En voi kaikkea nyt käydä lävitse, joten muutama yleinen kommentti vain. Pidän hyvänä puheenjohtajan tekemää tekstiluonnosta ja voin puolustaa sitä tapaa, jolla hän on toiminut. Hänen lähestymistapansa on oikein hyvä. Esittelijä, siis puheenjohtaja, on määritellyt ulkotuspolitiikan suuntaviivatta ja pohtinut niiden laatimista uuteen uskoon. Muutama lainaus täältä. Täällä selkeästi tehdään selväksi se, mitä periaatteita pitäisi noudattaa. Tässä on suuntaviivoja. Tässä tehdään selväksi se, mikä rooli EUlla pitäisi olla globaalina toimijana – ja tietystikin täytyy aina kysyä, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Tekstistä tulee selväksi se, että EUlla pitäisi olla enemmän valtaa ja vaikutusvaltaa. Ja niin kuin Brock totesi, kyse on aina yritteleisyyden vapaudesta ja kansalaisten vapaudesta. Mutta muuten kansalaisessa kovin vähän ajatellaan. Enemmän valtaa ja vaikutusvaltaa siis ja vähemmän humanistisia eurooppalaisia arvoja halutaan viedä Eurooppaan. Tarkoittaako tämä sitä, että sotilaista valtaa halutaan kasvattaa? Kysymys on siitä, onko lähdetty väärille raiteille. Euroopan unionin militarisointia peräänkuulutetaan. Tämä ei ole mitään uutta jo ennen ja näin oli asenlaita. Kiitän siitä, että minä sain puheenjohtaja ja pidän meidän pidin kiinni. Ei, ei, 15 sekuntia meni yli ajalle. Minä olin tässä kovin avokätinen. Yhteisöiden vapaudesta, ehkä kansallisten vapaudesta, kenties en maininnut mitään. Ehkä kannattaa tarkistaa vielä tämä. Schwarzenberg seuraavana. Herttua Schwarzenberg. Äh, Herra Brock aivan oikein totesi, että kaikkien Euroopan kansalaisten ja valtioiden täytyy nauttia samasta turvallisuuden tunteesta. Tämä on täysin oikein. Jokaisessa valtiossa, jokaisessa maassa on kuitenkin osia, joissa turvattomuus on suurempaa kuin muualla maassa. eri osissa maata valitsi erilainen tilanne. Euroopan unionissa pidetään kiinni siitä, että siellä missä vaara on suurin, pitäisi mahdollisimman vähän poliitikkojen puuttua asioihin, koska saattaa olla, että tämä saattaa provosoida tilannetta entisestäänkin ja tilanne saattaa kärjestyä. Pitäisikö sitten aseelliset joukot vetää pois sieltä, missä vaara on suurin? Kysyn vain. Muuten Valitettavaa kyllä te oikein totesitte, että joidenkin eurooppalaisten armeijoiden tilanne on tur- surkea. En voi tätä vastaan mitään sanoa. Ja kun ta- katsoo televisiotakin ja näkee, kuinka Venäjän miehitysjoukot Krimillä toimivat ja myöskin Itä-Ukrainassa, niin tuskin koskaan on nähnyt näin hyvin varustettuja joukkoja – aivan uudet uniformut ja uudet aseet, kurinalainen armeija erinomaisessa kunnossa, niin kuin meidän armeija tänä päivänä on. Tämä on aivan erilainen kuva kuin mikä kuva meillä on viime vuosina ollut, tai oli viime vuosina, viimeisinä vuosina neuvostoaikana. Tila on aivan toinen kuin neuvostoajan loppuvuosina. Thank you, Chair. I might not even need my 90 seconds for, uh, for this. I welcome the opportunity. Niin, olen tyytyväinen tästä tilaisuudesta ja keskustelusta. Tämä on hyvä muodostelma, kun kansalliset parlamentit ovat mukana täällä valiokuntapuheenjohtajien kanssa. Me vihreät olemme kovin tyytyväisiä viimeisestä osuudesta, jossa tuetaan globaaleihin sääntöihin perustuvaa järjestystä. Haluaisin korostaa tässä vain yhtä seikkaa kohta 21 siellä puhutaan itäisestä kumppanuudesta ja tietenkin me haluaisimme pitää kiinni assosiaatioprosessista tällä alueella, mutta mielestäni, mielestäni meidän pitää vakavissaan pohtia itäisen kumppanuuden roolia kokonaisuutena yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä ei ole vielä alkanut ja olisi korkea aika aloittaa. Mikrofoni. Elmar. Kiitoksia, kiitoksia Elmar. Eilen Rova Mogherini pari kertaa korosti sitä, että tarvitsemme Venäjä-strategiaa. Meillä on sellainen kuva, että meillä kyllä on strategia Venäjästä ja tämä strategia vielä toimii. Meidän pitää ensinnäkin rehellisesti tunnustaa, että on, onko mahdollisuuksia poliittiseen dialogiin Venäjän kanssa. Nehän on oikeastaan loppuun käytettyinä mahdollisuudesta. Meidän pitää jatkossakin olla tiukkoina, yhtenäisinä, ja edelleen painostaa kohdentaa sanktioita Venäjän federaatioon. Jos ja kun Venäjä ryhtyy todellisiin toimiin ja pyrkii siirtymään pois Ukrainasta, silloin poliittista vuoropuhelua voidaan kyllä jatkaa. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin nähdä maailman, jossa eurooppalainen näkökulma Länsi-Balkanilla ei olisi vain jotakin, mitä mainitaan päätöslauselmissa ja muissa teksteissä, vaan jotakin, mikä todellakin on olemassa. Meidän pitäisi osoittaa tämän osan Euroopan kumppaneillemme, että he ovat jakamaton osa strategiaamme, vaikka laajentuminen tällä hetkellä onkin jäädytetty ja vaikka emme tulevina viitenä vuotena tule laajentumaan. Kaikki muu olisi väärä tapa toimia. Meidän täytyy tämä prosessi saada jumista. Vaaroja olemme nyt havainneet, puhun tässä esimerkiksi Makedoniasta ja Bosnia-Herzegovinasta, meidän ei pitäisi sanoa, tehdä liikaa tämän prosessin päättämiseksi, sillä muutoin muut toimijat ja maat tulevat näitä maita houkuttelemaan. Meidän täytyy synergia säilyttää. Kiitos. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä keskustelusta. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, varsinkin nykyaikana, kun pyritään parempaan johdonmukaisuuteen. Kyse ei ole Ukrainan ja Venäjän kriisistä, kyllä se vain alueellinen kriisi. Kenties Budapestin sopimus olisi tässä osa ratkaisua. Tämä sopimus ei ole vielä toteutunut. Varmastikin on niin, että Venäjä ei halua enempää eikä vähempää kuin vanhan Bresnevin opin uudelleen käyttöön yksittäisten valtion suvereni ja, ja niiden valtioiden rajata neuvostojärjestelmässä ovat tässä osittain taustalla. Minusta on hieman sietämätöntä tämä ajattelu. Tänään on sanottu hyvinkin paljon viisaita ja tärkeitä asioita, ja olisi tärkeää, että me puhumme yhtenäisenä äänellä ja reagoimme tähän aggressiivisuuteen, joka ei kohdistu pelkästään Ukrainaan, vaan myöskin eurooppalaisia arvoja vastaan. Uh, thank you, Chair. Uh, Mr. Pascu, our... Kiitoksia puheenjohtaja herra Pasku. Varaesittelijämme on muualla ja hän on pyytänyt minua esittelemään hänen kantansa tästä asiasta. Herra Pasku haluaisi kiittää esittelijää työasiakirjasta, joka antaa huomattavan pohjan keskustelulle mietinnöstä. Työasiakirja on pitkälle viety ja voidaankin olettaa, että mietintö, joka seuraa samaa rakennetta ja keskittyy tutkimuksen suosituksiin eikä perinteisen alueelliseen lähestymistapaan, mitä tulee YUTP-kysymykseen. Herra Pasku on myös sitä mieltä, että yhteinen YUTP-mietinnön pitäisi olla strategisempi ja yksityiskohtaisempi. On liian monia perusteluita, jotka liittyvät strategioihin toisaalta. Tämä dramaattisesti muuttunut itäinen ja eteläinen ympäristö tulevaisuuden kannalta ja toisaalta uusi korkea edustaja, uusi komissio vaikuttavat tilanteeseen. Meidän ryhmämme on jatkuvasti pyytänyt tehokkaampaa, johdonmukaisempaa EUn yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämän takia me tuemme kaikkia ehdotuksia, jotka voivat jo johtaa tämän tavoitteen saavuttamiseen. Korostan myös sitä, että tarvitaan kattava poliittinen strategia ja pitäisi saada vauhtia poliittiseen juuriseen äh, järjestykseen, joka luotiin Helsingin loppupäätöskirjalla ja se sitoo kaikkia EU, Euroopan valtioita mukaan lukien Venäjä. Hän on samaa mieltä YTPn pääperiaatteista, peru, tavoitteista pitäisi tukea rauhaa vakautta eteläisellä alueella, mutta tässä pitäisi mainita myös turvallisuuspolitiikan kehittyminen itäisessä naapurissa on prioriteetti. Olemme samaa mieltä, että EUn ulkopolitiikan pitäisi kehittyä, ava, keskittyä avain kysymyksiin eu ja keskittyä yhteiseen näkemykseen uhista kohdistuvat EUn puheenjohtajan joukko muitakin kysymyksiä, joita pitäisi käsitellä, joita hän haluaa käsiteltävän ja tulen välittämään ne teille myöhemmin kirjallisesti. Dank u wel, voorzitter. Ik zou allereerst willen... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä teidän puheenvuorostanne. Komissaari Haan eilen vetosi kansalaisten etuihin, ja minä toivon, että tämä pätee kaikkiin kansalaisiin. Päivittäin globaalissa maailmassa on havaittu, kuinka uusi maailmanjärjestys on muodostumassa, ja haluaisimme tukea uutta eurooppalaista turvallisuusstrategiaa ja sen luomista. Meidän täytyy saada Natonkin eurooppalainen vahvempi pilari. Meidän täytyy olla yhtä tärkeitä kummakin osapuolen tässä yhteistyössä. Kummakin täytyy puhua yhtä voimakkaalla äänellä ja geopoliittinen tilanne Yhdysvaltain ja Euroopan välillä täytyy ottaa osaksi tätä politiikkaa kuinkin täytyy ottaa oma vastuunsa puolustuksesta. Tukea tarvitaan ja kansallisiin budjetteihin lisää rahaa ilman eurooppalaista yhteistyötä. Minun mielestäni tämä raha menee hukkaan. Siksi meidän täytyy pyrkiä vahvempaan eurooppalaiseen puolustukseen, puolustusyhteisöön Euroopassa. Mikäli jäsenvaltiot ovat jakautuneita näkemyksissään, siirron syntyy useamman nopeuden Eurooppa. Eurooppalainen vakaus ja turvallisuus edellyttävät myöskin uutta Venäjän politiikkaa. Meillä on aiemmin ollut jo hyvä politiikka Venäjän suhteen. Nyt tarvitaan pitkäaikaista kestävää turvallisuutta ja vakautta Eurooppaan, ja siksi Venäjän politiikka on tästä vääjäämätön osa. Kiitos. kun on kyse rakentavasta tai rakenteellisesta yhteistyöstä ja halukkaiden yhteistyöstä, tämän kohta pitää ehkä vahvemmin ottaa mukaan tähän, koska muuten meidän toimintakykyämme ei voida parantaa. Rova Fortiga vielä. Kiitoksia. Jotta pitäisi nyt tulkita kiireisinä, puhun Puolaa. Fanon, jakiegokolwiek povod. ehdoton vaatimus sille, että mikään yhteinen turvallisuus- ja ulkopolitiikka ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, johon strateginen yhteistyö liittyy, on se, että meillä on yhteinen näkemys siitä, mitkä haasteet ja uhat meitä kohtaavat. Ja tämä on ala, jolla meillä on ollut suuria ongelmia viime vuosina. Tällaista näkemystä meillä ei ole ollut eikä tällaista ymmärrystä. Ja tämä on johtanut nykyisen kaltaiseen tilanteeseen Venäjän suhteiden kohdalla. Ja myöskin tämä johtaa Irakin tilanteeseen ja eh, ISISin aiheuttamaan uhkaan. Myöskin tähän liittyvän asian puheenjohtaja mainitsi. Minä puhun suhteiden kohdalla myöskin bisnessuhteista meidän me oli naivia kuvitella tai olla käsittämättä tiettyjä ilmiselviä haasteita, joita on vuosia ollut olemassa. Keski- ja Itäisen Euroopan maat, jotka liittyvät NATOon, ja näiden maiden kansalaiset eivät saaneet tietoa Naton ja Venäjän suhteista ja siitä, että Naton taistelujoukkoja tultaisiin luomaan. Meidän pitäisi sitäytyä solidaarisuusperiaatteeseen käsittääksemme liittolaisten ja muiden liittolaisten pitäisi tulla ensin ja muiden kumppaneiden tämän jälkeen. Pelkäänpä, että meillä ei ole aikaa kahdentaa ponnistuksia. Ne olisi ollut helpompi tehdä Naton piirissä. Valitettavasti uh, meidän täytyy päättää tämä keskustelu, koska kuusi ulkoministeriä on jo 15 minuutin ajan odotellut tuolla salin ulkopuolella. Kiitän lämpimästi tätä, tästä keskustelusta ja eri puheenvuoroista. Toivoisin, että voidaan jälleen kutsua kansallisten parlamenttien kollegat kokouksiin mukaan, kun halutaan paremmin keskustella yhdessä ja vaihtaa näkemyksiä. Ennen joulua vielä tulen laatimaan mietintöluonnoksen tästä asiasta keskustelun perusteella. Ja tammikuun lopulla sitten on tarkistusten jättöaika tähän mietintöön. Silloin viimeistään olen saanut myöskin monia ajatuksia keskustelusta. Tämä vahvistavat tai hieman muokkaavat minun tekstiäni ja tulen ottamaan nämä huomiot tekstiini mukaan. Ja kiitän siksi tästä keskustelusta aivan erityisesti. Nyt on määrä keskustella ulkoministeriöiden kanssa. Keskustelu hoidetaan sellaisella tavalla, että ulkoministerit puhuvat aakkosjärjestyksessä. Ja sitten meidän esittelijämme kunkin maan kohdalla sitten mahdollisimman lyhyesti kommentoi. Ja sitten tämän kaiken jälkeen käydä laajempaa keskustelua. Tämä on ehkä paras tapa hoitaa tämä keskustelu. Kiitos paljon. Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko nyt istua ystävällisesti? Kiitoksia paljon. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi ulkoministeriötä Länsi-Balkanin maista. Haluaisin tehdä nyt aluksi jo selväksi erään tosiasian. Euroopan parlamentti Luukaisen valiokunta Euroopan parlamentti kokonaisuudessaan erittäin suurella enemmistöllä pitää kiinni Tessalonikin sopimuksesta. Sen mukaan Länsi-Balkanin maata voivat päästä EUn jäseneksi, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Meillä ei ole mitään syytä olla noudattamatta tätä linjausta. Nyt on viiden vuoden ajan keskusteltu teknisistä kysymyksistä, jotka eivät viivästytä liittymistä. Tämä on selkeää mielessämme. Eilenkin tämä oli selkeää, kun Haan ja Morgerini olivat paikalla. Sielläkin todettiin, että mitään viiveitä ei tule tapahtumaan. Länsi-Balkanin maat kuuluvat Eurooppaan. Mikäli ne haluavat Euroopan unionin jäseniksi, me tulemme auttamaan tässä, koska me uskomme, että tämä on sekä teidän että meidän etujen mukaista se, että teistä tulee Euroopan unionin jäseniä. Niin Mehän pyrimme auttamaan teitä diplomaattisesti, poliittisesti, taloudellisesti ja millä tahansa tavalla, jotta voimme mahdollistaa liittymisen ja jotta myönteinen ratkaisu löydetään joka ikisessä, joka ikisen maan tapauksessa. Niin, mikä haluaisin tuottaa lämpimästi toivotti tervetulleeksi Grago Kybergravicin Montenegrosta. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Tervetuloa. Nyt aloitamme sillä, että ulkoministerit saavat puheenvuoron ensin aakkosjärjestyksessä maan nimen mukaan. Siksi ensimmäisenä puhuu puhuu herra Pushatti Albaniasta. Thank you. Five minutes. Thank you, Mr. Viisi minuuttia. Brock, let me start. Kiitoksia, herra Brock. Heti aluksi alkuperäinen puheenvuoro ilmaisen syvän kiitollisuuteni Euroopan parlamentille samoin parlamentin jäsenille EU-jäsenvaltioista, jotka ovat osoittaneet johdonmukaisuutta, kun ovat tukeneet EUn laajennusprosessia ja näin Balkanin, Länsi-Balkanin maiden ehdokkuutta. Haluaisin sanoa muutaman sanan Albanian jäsenyysprosessista. Kuten te kaikki tiedätte, viime kesäkuussa Eurooppa-neuvosto päätti myöntää Albanialle ehdokasmaa-aseman. Euroopan komission osoittama tuki raportissa on osoittanut, että poliittista tahtoa löytyy Albanian viranomaisilta hallitukselta, jotta voidaan ryhtyä näihin eu liittyviin uudistuksiin. Olemme toimineet varsin realistisesti siinä, miten näemme koko tämän prosessin. Tietenkin meille ehdokasmaan asema on tällainen välivaihe jäsennysneuvotteluiden tiellä, ja me kovasti toivomme uskottavaa, ennakoitavaa prosessia koska olemme sitä mieltä, että jäsenyysneuvottelut ovat tilaisuus paremmin keskittyä siihen, mitä pitää tehdä aivan erityisesti, mitä tulee talouteen, oikeusvaltioperiaatteeseen, miten voidaan avata 23 ja 24 luvut, mitkä ovat ne kriteerit, jotta integraatioprosessi onnistuu. Sen pitää olla dynaamista ja tehokasta ja tässä kontekstissa olemme tyytyväisiä siitä, että taloushallin, talouden ohjauspuoli on olennainen osa tätä prosessia. Tänä vuonna Maailmanpankki äh, rankkasi Albanian 40 sijalle johtuen uustusprosessista taloudessa oikeusvaltioperiaatekysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että talous, ja oikeusvaltioperiaate ovat kulmakiviä uudistuksissa. Me olemme keskittyneet myös valtiorakenteiden kehittämiseen, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen, miten voidaan menestyksestä lopettaa salakauppa ja muut. Ja olemme keskittyneet myöhin näihin maksamattomiin energialaskuihin. Energiasektorihan on yksi johtavista sektoreista ja valtion taloudellinen vastuu on 150 miljoonaa. Se on katto. Samanlaista on, on tehty, mitä tulee laittomat, laittomiin rakennuksiin, rakennushankkeisiin ja nämä prosessit. Näitä kutsumme valtion rakentamis hankkeeksi, koska ne eivät liity mitenkään poliittisen oikeiston tai vasemmiston. Sitten nämä viisi perusprioriteettia, jotka liittyvät jäsenyysneuvottelun alkamiseen, ovat meille erittäin tärkeitä kysymyksiä. Kaikkein tärkein on, miten uudistetaan oikeuslaitosta ja uudistukset, jotka liittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen, ne tässä voivat myös olla väline alueellisessa yhdentymisessä, koska niiden kautta pitäisi saada aikaan tervettä kilpailua alueelle. Sitten toinen kohta, alueellinen yhteistyö. Viime kuukausina olemme nähneet, että suhteet ovat tiivistyneet. Yhteentoimivuus on nyt yksi avainsanoista länsi kun yritämme tulla alueellisesti yhdentyneeksi, koska emme ole vielä todella yhdentyneitä turvallisuuden kannalta tai taloudellisesti. Ukrainan kriisi osoittaa, että emme ole kunnolla alueellisia, koska maat reagoivat eri tavoin tähän kriisiin. Taloudellisesti ajatellen me emme ole vielä mikään alue, koska puuttuu yhteentoimivuutta ja samoin turvallisuuden kannalta ajatellen emme ole vielä mikään todellinen alue, joten me yritämme myös ottaa käyttöön uudenlaisia poliittisia suhteita alueella hiljattain. Pääministeri Ralma vieraili Serbiassa. Tämä oli selkeä viesti siitä, että halutaan avata uusi luku suhteissa ei pelkästään kahdenkeskisesti Serbian kanssa, vaan haluttiin lähettää myös selkeä viesti koko alueelle. Tässä kontekstissa me uskomme, että laajentumisprosessi pitää nähdä myös geopoliittisesti, eikä ole kyse vain näistä benchmarkista tai teknisistä kriteereistä. Sitten viimeinen huomio, jonka haluaisin tehdä Berliinin prosessista, se on tilaisuus uudelleen vauhdittaa jäsenyysprosessia, ja se on vielä lisäkannustin Länsi-Balkanin maille tulla todelliseksi alueeksi, mitä tulee talouteen, ulkopolitiikkaan, turvallisuuteen. Meidän pitää täydentää tätä strategiaa sisällöllä ja konkreettisella taloudellisella hankkeella, jolla on alueellista merkitystä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, arvon kollegat, voin pitkälti yhtyä siihen, mitä herra ulkoministeri juuri sanoi. Voin vahvistaa sen, että Albania on selkeästi tehnyt ponnisteluita uudistusten aikansaamiseksi. Ensimmäiset uudistukset alkavat näkyä käytännössä. Tämä on hienoa. Ja toivotamme tervetulleeksi nämä uudistukset että täysin sydämin. Ongelmia on kuitenkin edelleenkin. Esimerkiksi yhteistyö parlamentissa puolueiden välillä ja koko poliittinen kulttuuri on edelleenkin ongelmallinen, kun ajatellaan oppositiota ja hallituspuolueita. Parannuksia tarvittaisiin vielä yhteistyön kehittämiseksi ja tehtävien hoitamiseksi. Tässä on moniakin parannusmahdollisuuksia, joista tällä hetkellä keskustellaan. Pääministerin matka Serbiaan oli erittäin myönteinen asia kummankin osapuolen kannalta. Sopimukset, jotka allekirjoitettiin vierailun aikana, osoittavat, että sekä Serbian hallitus että Albanian hallitus ovat kiinnostuneita hyvästä yhteistyöstä maiden välillä. Se, että ihmisten välinen vuorovaikutus paranee, on perustavanlaatuinen tekijä tulevien suhteiden kannalta. Kaiken kaikkiaan näemme, että tie, jota Albania kulkee, on oikea myönteinen tie. Tämä vahvistaa myöskin komission kertomus. Tiedämme, että hyvin paljon kotiläksyjä täytyy vielä tehdä, kun tarkastan oikeuslaitoksen riippumattomuutta tai taistelua korruptiota vastaan – tai avointa hallintoa. Paljon on vielä tehtävä. Me tulemme tukemaan tässä työssä parlamentaarisena ryhmänä ja myöskin komission puolella tukea tullaan teille antamaan ja toivottavasti myös pian voidaan aloittaa neuvottelut Albanian kanssa. Kiitos. Puheenjohtajalla ei edelleenkään ole mikrofoni päällä. Tulkit eivät tiedä, mitä hän sanoo. Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät äh, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvin lyhyesti antaisin kolme ähm, seikkaa Bosnia-Herzegovina koskien tiedoksi. Aivan aluksi kyseessä on tilanne tällä hetkellä maassa, erityisesti ähm, hiljattaisen kehityskertomuksen ähm, valossa. Se julkaisi jokin aika sitten ja meillähän oli hiljattain vaali. Toivottavasti saamme hyvin nopeasti hallituksen kokoon, ainakin nopeammin kuin edellisellä kerralla. Bosnian hallituksen prioriteetteihin liittyen kaikki toimijat, jotka nyt ovat neuvotteluissa mukana rakentamassa koalitiota kaikilla tasolla, hallituksen, valtion tasolla ja alemmilla tasoilla, toivottavat tervetulleeksi aloitteen Berliin luonto EU-aloitteen, johon monet toimet tänä keväänä, mukaan lukien Luxemburgin hyvin tärkeä neuvoston kokous liittyvät. Siellä Bosnia sai uudet viivat siitä, mitä tulevaisuudessa tulisi tapahtua tällä hetkellä ja myöskin nyt vaalien jälkeen. Tämä on tärkeää, sillä äh, se on samalla linjoilla kuin kehityskertomus, joka muotoilee kolme prioriteettia uudelle hallitukselle. Toivomme, että kun uusi hallitus lopulta saadaan kokoon, tässä nyt en halua puhua siitä, kuka hallituksessa tulee olemaan. Äh, tärkeämpää on se, minkälainen poliittinen ja taloudellinen pohja hallituksella on se tulee käsittelemään kolmea prioriteettia. Oikeusvaltioperiaatteen valtaa, eli sitä, että meillä olisi oikeuslaitoksen uudistusta, joka perustuisi vuoropuheluun ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruptiovastaista taistelua. Toinen prioriteetti on kasvun tukeminen, kilpailukyvyn tukeminen. Tämä oli mukana jo aikaisemmassa prosessissa. Kyseessä eivät olleet vain hallituksen ihmiset, mutta myöskin ihmiset ja kansalaisjärjestösektorilta eh, ja muut toimijat Bosnian herzegovinassa Ja luonnollisesti meillä on kolmas pilari, ehm, julkishallinnon uudistus, prioriteetti. Tämä on jotakin, joka eh, oli huhtikuun ulkoasiain ulkoministerineuvoston päätös päätöslauselmassa mukana. Ähm, tämä on jotakin, mitä me tarvitsemme, jotta äh, saamme julkishallintoa uudistettua. Nämä asiat pitäisi ähm, tietyllä aika ähm, välillä saada ratkottua. Sitten meillä on myös alueellisen yhteistyön kysymys. Voin sanoa omasta näkökulmastani, että alueellinen yhteistyö tämän alueen maiden välillä ei koskaan ole ollut paremmalla mallilla kuin tällä hetkellä. Nyt jos puhumme viimeisistä 15, 20 tai vaikka mistä vuori, mä, vuosimäärästä tahansa alueellista eh, liikevoimaa on saatu aikaan erityisesti Thessalonikissa Kreikan puheenjohtajuuskaudella, jossa meillä oli eh, Länsi-Balkanin Euroopan unionin edustajien kokous jossa Länsi-Balkanin suunnitelma määriteltiin hyvin tarkkaan ottaen alueellinen yhteistyö otettiin mukaan tähän ja se otettiin myöskin Berliinin prosessiin ja Berliinin ulkoasiainministeriön kokoukseen mukaan. Ja tämä on jotakin, mitä tulevaisuudessa tulee vielä tukea. Me, jotka olemme täällä kokoontuneena olemme tavanneet toisiamme niin usein, että voin sanoa, että en tapa ketään niin usein kuin näitä ympärilleni istuvia henkilöitä, vain itseäni ehkä useammin tapaan, ja tämä kaikki meihin pätee. Meidän täytyy varmistaa, että tämä on totta. Ja sitten viimeinen asia on erittäin tervetullut, että Frederica Mogherini ja komission jäsen Haan vierailevat. Me toivomme, että muutaman päivän kuluttua he vierailevat Sarajevossa – tämä tukee ei vain tämän parlamentin, ähm, mutta myöskin muiden Euroopan unionin toimielinten päätöslauselmia. Tämä on erittäin hienoa. On hyvä, että äh, Bosnian poliittiset johtajat voivat istua yhteiseen keskustelupöytään ja että voimme heidän kanssaan tätä niin kutsuttua Berliini, Lonto, EU-aloitetta tai yksinkertaisesti vain aloitetta, kuten me sanomme käsitellä. Kiitos. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erinomainen idea käydä tänään tätä keskustelua ulkoasiaministerien kanssa Länsi-Balkanin alueelta. Ja on hyvä puhua yhteisistä haasteista, jotka heidän pitää voittaa lähestyäkseen EUta. Minulla on esittelenä erityisiä kysymyksiä herra Lakuntsialle. Ensimmäinen koskee maan tilannetta, kun pidettiin vaalit lokakuun 12. päivä. Haluaisin tietää, mikä nyt on hallituksen muodostamistilanne. Tietysti me toivomme, että viranomaiset ratkaisevat tämän asian nopeasti, jotta voidaan alkaa toimia odotetulla tavalla, mutta ministeri tässä sanoi, että hän toivoo, että tähän menee vähemmän aikaa kuin aikaisemmissa hallitusneuvottelussa, mutta haluaisin tietää, sen lisäksi, mitä olemme voineet nähdä lehdistöstä ja eri neuvotteluista, mikä nyt oikein on tilanne uuden hallituksen muodostumisen kohdalla. Ja haluaisin myös tietää, onko sellaista mahdollisuutta, että löytyy konsensus näiden maiden EU, EUn liittymisen prosessiin. Sitten vielä, mitä ministeri sanoi ihan lopussa, saksalaisesta tai brittialoitteesta, voisiko tästä tulla jonkinlainen eurooppalainen aloite? Pannin merkille puheenvuoron e, kaksinaisuuden tavallaan tässä lopussa, mitä tulee tähän prosessiin. Uskon, että jäsenvaltiot voivat koordinoida toimintaansa äh, tällaisissa tärkeissä aloitteissa ja vetoaisin eurooppalaisen konsensuksen puolesta, joka näkyisi kaikissa jäsenvaltioissa ja parlamentissa ja neuvostossa myös. En usko, että voidaan jäädä pitkään tällaiseen epäselvään tilanteeseen, mitä tulee tähän uuteen aloitteeseen. Jos näin tehtäisiin, tämä olisi selkeä viesti siitä, että maa voi uudelleen olla tiellä kohti Eurooppaan, koska nythän maa ei selvästikään ole tässä prosessissa mukana. Pitää puhua ihan suoraan. Kiitoksia, herra ministeri. Thank you very much, uh, Mr. Brock. I'm very pleased that we have this opportunity to exchange. Kiitoksia, herra Brock. On hienoa, että meillä on mahdollisuus jakaa Länsi-Balkanin kollegoiden ja Euroopan parlamentin kansallisten parlamentin kollegoiden kanssa näkökulmiamme. Minulla olisi äh, äh, muutamia viestejä. Ensimmäinen liittyy tähän kontekstiin. Te mainitsitte Thessalonikin sopimuksen, ja tämä on erittäin rohkaisevaa meille kaikille. Tämä tarkoittaa sitä, että prosessia ei ole unohdettu, että näitä periaatteita yhä seurataan. Meillä on myöskin kansallinen konteksti. Äh, Äh, Macedonia on Makedonian maa, joka on asetettu sopimuksen 2001, allekirjoittanut, siitä tuli ehdokasmaa 2005 ja äh, sai vuonna 2009 ähm, aloittaa neuvottelut liittymisen valmisteluksi. Tämä konteksti on erittäin rohkaiseva ja tämä äh, signaali on rohkaiseva ja se pitäisi mielestäni ottaa mukaan Euroopan unionin poliittiseen kontekstiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tulevina viitenä vuotena meillä ei tule olemaan uusia jäsenmaita. Mielestäni tämä ei ole dramaattista. Tämä heijastelee poliittisia todellisuuksia jäsenmaissa. Me tarvitsemme konsolidointia, eikä tätä pitäisi nähdä dramaattisena tilanteena Länsi-Balkanin maiden kannalta, sillä mekin tarvitsemme aikaa, jotta taloudellisesti pääsemme eteenpäin ja jotta voimme sopeutua tähän järjestelmään, johon olemme liittymässä. Nykyinen tilanne äh, liittyen tähän korkean tason äh, vuoropuheluun liittymisen äh, suhteen, kuten puheenjohtaja sanoi, mielestäni tämä koskettaa myöskin muitakin maita länsi alueella oikeuslaitoksen ähm, uudistuskappale 2324, median avoimuus, poliittiset suhteet, poliittinen kulttuuri, sisäiset suhteet eri toimijoiden välillä. Kolmas liittyy ähm, UHCR e ja Etyjin suosituksiin. Ja meidän tulee myöskin hyvät naapurustosuhteet kodifioida ähm, Tämähän ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi hyviä naapurustosuhteita. Voin niidenkin naapureiden suhteen näin todeta, jotka eivät Euroopan unioniin kuulu. Meillä on erittäin hyviä suhteita. Bulgarian suhteen meillä on hyvä tiedonvaihto tapa ja tiedämme, missä olemme menossa. Mutta tämä kappale, joka käsittelee hyviä naapurustosuhteita, äh, liittyy Kreikkaan. Kyseessähän on tietynlainen kiertoilmaus sille, että tämä nimi äh, kiista, joka maiden välillä on ollut äh, olemassa, on lisäehto. Tässä kontekstissa täytyy sanoa, että tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi huonot suhteet. Makedonian ja Kreikan suhteet ovat erittäin hyvät. Taloudellisesti monet yritykset Skopien pörssiin listautuneet sellaiset ovat kreikkalaisia yrityksiä. Kauppasuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä. Makedonille kauppasuhteet Kreikan kanssa. Meillä on paljon jotka säännöllisesti viettävät lomansa Kreikassa. Mutta silti poliittinen konteksti on aivan erilainen ja tuntuu, että sitoumusta puuttuu tällä hetkellä, että nämä haasteet saatettaisiin katettua. Sitten kolmas seikka, joka liittyy edellisiin, se mitä olemme tekemässä uudistusten suhteen tällä hetkellä. Tällä alalla kyseessä on talous. Me olemme 30. maailmanpankin yritysrankingissa. Me olemme Maastrichtin sopimuksen alijäämä vaatimuksen tasolla tai lähellä sitä, ja me olemme eurooppalaisista maista kolmanneksi vähiten äm, velkaantunut, ja meillä on toiseksi paras kasvuaste, mutta tämä ei heijastele koko todellisuutta ja suhteita Euroopan unioniin, sillä verrattuna BKT-lukuihin kaikki meidän alueemme maat ovat alle 50 prosentissa, 50 prosentissa BKTstä Euroopan unionin maihin näiden. joten tarvitsemme vielä kasvua. Tässä kaikkein tärkeintä olisi se, että tähän prosessiin saadaan uskottavuutta mukaan molemmilta puolilta ja että ehdokasmailta ja mahdollisilta ehdokasmailta pyydettäisiin mahdollisia uudistuksia ja meidän pitää myöskin tehdä sopeutuksia tämän prosessin aikana ja eh, toimia niissä asioissa, joissa Euroopan unionilla on meidän suhteemme odotuksia. Paljon kiitoksia ja olen valmis keskustelemaan lähemminkin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Alderyhmän nimissä haluaisin todeta vierailemme ulkoministereille, että meidän ryhmämme on täysin laajentamisprosessin kannalla. Tämä koskee kaikkia teidän edustamianne maita. Kantamme niiden kaikkien liittymistä. Euroopan parlamentissa emme halua sallia mitään pelkoja tai pelon lietsontaa tämän laajentumisprosessin osalta mitään punaista valoa ei, aion, ei, ei aiota nyt esittää Balkanin suuntaan laajentumiselle. Ulkoministeri puhui juuri menestyksekkäistä taloudellisista uudistuksista. Työttömyysluvut on saatu alas. Paljonkaan ei ole velkaa maalla Nämä ovat kaikki hyviä uutisia. Makedonia on matkalla kohti Eurooppaa, mutta hyvin paljon kompastuskiviä on ollut tiellä. Euroopan unioni ei ole ollut kovinkaan tehokassa ongelmakohtien ratkaisussa. Emme voi hyväksyä sitä, että jo kuudetta vuotta peräjälkeen komissio suosittelee sitä, että neuvottelut aloitettaisiin, mutta siitä huolimatta neuvotteluta ei edelleenkään ole aloitettu. Syynä on se, että maan nimikysymystä ei ole voitu ratkaista. Minun mielestäni meidän pitäisi olla tässä kunnianhimoisempia tämän ongelman ratkaisemiseksi, ja uskon, että uusi korkea edustaja tulee olemaan paljon kunnianhimoisempi kuin aiempi. Osittain saattaisimme olla valmiita ratkaisemaan tämän kysymyksen niin kuin pitäisikin olla, siten että neuvottelut aloitetaan ilman, että nimikysymys on ratkaistu. Uskon, että meidän pitäisi joka tapauksessa jatkaa neuvotteluita Makedonialla on kyllä ongelmia. Sen täytyy uudistaa oikeuslaitosta, sen täytyy parantaa median vapautta koskevaa lainsäädäntöä ja sen täytyy pitää pistää täytäntöön Ofridin sopimus. Suurin kompastuskivi tuntuu olevan parlamentissa. Kummankin osapuolen pitäisi ottaa huomioon se, että niiden täytyy toimia vastuuntuntoisella tavalla, koska heidän käsissään on maan tulevaisuus. Sekä hallituksen että opposition täytyisi ottaa oma osansa vastuusta kannettavakseen. Näin Euroopan maat toimivat ja näin täytyy myöskin Makedonian toimia. Heidän tehottomuutensa vuoksi maa on kriisissä. Thank you very much, Mr. Chairman, uh, lieber Herr Elmar Brock. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvo, hyvä herra Brok, arvoisat parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet. Olen iloinen, että voin olla täällä tänään ja olen kiitollinen siitä, että minut ja muut alueiden edustajat kutsuttiin keskustelemaan Länsi-Balkanista ja laajentumisprosessista. Haluaisin esittää ihan lyhyitä kommentteja. Ensinnä alkaisin siitä, että viime vuosina olemme nähneet muutoksia maiden välisissä suhteissa ja kansainvälisissä suhteissa tällä alueella. Tämä suhteiden muutos voidaan mitata ja se voidaan myös nähdä ja mielestäni tämä ulkoministeripaneeli tältä alueelta, joka täällä istuu yhdessä teidän edessänne, on erittäin hyvä esimerkki tästä. Me olemme siirtyneet olemme muuttaneet vihamieliset suhteet ystävällisesti vakaiksi suhteiksi, vakaksi alueiksi. On vuorovaikutusta hallitusten, kansojen, talouksien välillä. Tällä on kaikilla suurta merkitystä. Yritän täällä sanoa sitä, että nämä muutokset ovat merkkejä vakaudesta – ja lupaavasta tulevaisuudesta, mutta suoraan sanottuna nämä muutokset eivät ole olleet mahdollisia vain johtuen huomattavasta EUn antamasta tuesta. EU on tukenut aluetta laajentumisprosessin kautta antanut teknistä avustusta, rahoituksesta apua ja muunlaista poliittista tukea. Tässä mielessä EU ansaitsee kiitosta siitä, että alueesta on tullut rauhallinen alue, on parannettu alueellista yhteistyötä ja helpotettu monien kes- avonaisten kysymysten ratkaisua. Olemme erittäin kiitollisia myös Euroopan parlamentille, että se on ollut todellinen kumppani ja tukija Länsi-Balkanilla mukaan lukien oma maani. Mutta koska olemme myös poliitikkoja ja edustamme kans- kansalaisiamme, haluaisin kertoa teille, että on sellainen näkemys, käsitys alueella, että monen haasteiden lisäksi alue on tavallaan pantu tietynlaiseen status quo-tilanteeseen ja pysyvään tilanteeseen. En nyt väitä, ettemme olisi mitenkään edistyneet. Kyllähän olemme valtavasti edistyneet, mutta se, että saamme tukea ja huomiota teiltä, on todella ratkaisevan tärkeää. Sitten toinen kohta jonka haluaisin ottaa esille, liittyy eurooppalaiseen agendaan. Eurooppalainen integraatio yhdentyminen on edelleenkin huippuprioriteetti kaikille hallituksille mukaan lukien Kosovon hallitus. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että viimeisen seitsemän vuoden aikana, itsenäisyyden aikana olemme rakentaneet vahvaa, demokraattista, modernia, mutta samalla maallista Kosovoa. Viime ensi viikolla saamme uuden hallituksen ja minä olen omasta puolueesta, nyt puhun politiikkoina, olen vastuussa siitä, että laadimme tämän hallitusohjelman ja tämä hallitusohjelma tulee sisältämään viisi prioriteettia. Ensimmäinen on talouspolitiikan ohjaus, sitten oikeusvaltioperiaate, sitten euroatlanttinen agenda, neljänneksi koulutus ja uudistukset koulutussektorilla, erittäin ratkaiseva kysymys tämäkin, ja viidentenä terveys, sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Olemme erittäin ylpeitä siitä, että 2014 vuosi on Kosovolle ollut historiallinen eurooppalainen vuosi, koska me pystyimme viemään loppuun neuvottelut Kosovon ja EUn välillä vakaus- ja assosiaatiosopimuksesta. Jo olemme aloittaneet tämän sopimuksen toteuttamisen. Toivon, että ensi, viikko, ensi vuonna voimme allekirjoittaa sopimuksen ja alkaa siis toteuttaa sitä mahdollisimman nopeasti. Tämä on ensimmäinen rakentava suhdetekijä EUn ja maamme välillä. Me tarvitsemme viisumivapauskysymyksissä tukea. Tällä hetkellä Kose on eri, eristetty saareke, koska meidän kansalaisemme ovat ainoita tällä alueella, jolla ei ole oikeutta matkustaa ilman viisumia. Dialogi alkoi 2013 tammikuussa. Olemme tietoisia siitä, että tämä on tekninen prosessi. Me teemme itse, mitä tarvitsee, mutta tarvitsemme vahvaa poliittista tukea EUlta, Euroopan parlamentilta, jotta saadaan päivämäärät ja saamme lopultakin oikeuden viisumitta matkustaa EU:ssa ja Schengen-maissa. Sitten kolmas ja viimeinen kohta, josta haluan puhua, se liittyy alueelliseen ja poliittiseen yhteistyöhön ja sovintoon ei varmaankaan ole epäilystäkään siitä, että yksi suurimmista EU-ulkopolitiikan menestyksistä viimeisen neljän viiden vuoden aikana on ollut vuoropuhelu Kosovon ja Serbian välillä. 2013 saavutimme historiallisen sopimuksen ja silloin pääministeri Dacis ja tämänhetkinen pää- ulkoministeri Vucic olivat erittäin tärkeässä merkittävässä roolissa. Mutta puhun nyt aivan suoraan ja sanon, että tämä oli vasta historiallisen prosessin alkua, ei suinkaan sen loppu. Yritän tällä sanoa sitä, että jotta voidaan täysin normalisoida Kosovon ja Serbian väliset suhteet, niin se ei todellakaan ole vielä mikään done deal-tilanne. Me pidämme vuoropuhelua win-win prosessina mutta samanaikaisesti meidän, meillä täytyy olla pitkän aikavälin strategista ajattelua siitä, mihin tämän vuoropuhelun pitäisi johtaa. Haluaisin ottaa esille viisi avainaskelta tässä Serbia-Kosovo-vuoropuhelussa tulevina vuosina niin kuin me sen näemme. Ensinnäkin täysin, täysin to, täytäntöön panna kaikki, mistä on sovittu tähän mennessä. Ei pidä alkaa uudelleen neuvotella mitään, ei halua pyrkiä poikkeamaan poikkeamiin. Toiseksi meillä täytyy olla purkaa täysin para rinnakkaiset valtiorakenteet Serbian ja Kosovon välillä. Meidän pitää täysin integroida Kosovon serbiat valtion rakenteisiin. Neljänneksi meillä täytyy olla täys Kosovon jäsenyys kansainvälisessä järjestelmässä mukaan lukien. Sen pitää päästä YK jäseneksi ja viideksi tarvitaan keskinäinen tunnustaminen. Hyvät naiset ja herrat, Tällä tavalla Kosovo ja Serbia voivat täysin normalisoida suhteensa. Tässä mielessä, jos EU edistää sellaista ajatusta, että vuoropuhelun lopussa pitäisi saada aika juridisesti sitova sopimus kahden maan välillä, meille tämä on erittäin on erittäin tärkeää, että saavutetaan rauhansopimus, jossa on mukana keskinäinen tunnustaminen, diplomaattiset suhteet ja myös sovintoprosessi kahden yhteiskunnan välillä. Me olemme valmiita liikkumaan eteenpäin. Meillä on selkeä agenda ja olen sitä mieltä, että ensi viikolla, kun on saatu uusi hallitus tehtä- virkansa niin silloin alamme seuraavan vaiheen tässä vuoropuhelussa. Kiitos. Thank you, Chair, and also welcome on my behalf. Kiitos ja ryhmäni nimissä ja omissa nimissäni haluaisin toivottaa ministerit tervetulleeksi. Minä olen täällä päin. Haluaisin aluksi todeta, että olen erittäin iloinen kuulessani eilen, kuinka sekä komissaari Hahn että varapuheenjohtaja Mogherini tekivät täysin selväksi, että laajentumisprosessia tullaan jatkamaan EUn instituutioiden voima ja myötävaikutus on tämän prosessin takana. Junckerin lausuma, jonka hän aiemmin esitti, ei toivottavasti ole lannistanut mielialoja tuolla alueella. Tämä tiedetään, että parlamentin puolella me erittäin voimakkaasti haluamme viedä tätä prosessia eteenpäin. Nyt haluaisin puhua Kosovosta, jonka osalta olen toiminut esittelijänä. Haluaisin aluksi todeta asian, jonka olen tuntenut viimeisten kuuden kuukauden aikana. Vaikuttaa siltä, että vaalien jälkeen kesti kovin pitkään ennen kuin hallitus saatiin muodostettua. Hienoa kuulla, että ensi viikolla parlamentin puhemies ja uusi hallitus tullaan valitsemaan. Tulin sattumaisin olemaan ensi viikolla paikalla. En tiennyt kyllä tätä silloin, kun matkasuunnitelmani tein, mutta on erittäin mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä kaikki toteutuu. Teille, herra ministeri, toteaisin, seuraavaa. Minusta on tuntunut, että edelliset vaalit menivät oikein hyvin Kosovossa, mutta ihmiset eivät kuitenkaan näistä että muutoksen puolesta toivon, että uusi hallitus tulee etenemään muutosten tiellä, muutosten, jota kansalaiset odottavat. Te mainitsitte monia tärkeitä asioita, sosiaaliset ja talousasiat, yhteiskunnalliset ja talousasiat. Kosovossakin on nyt talvi. Energiatilanne maassa on asia, joka täytyy ottaa erittäin vakavasti seuraavan hallituksenkin puolella. Energiatehokkuutta täytyy parantaa ja käyttää enemmän uusiutuvia energiavaroja, eikä pelkästään hiiltä, koska hiili on erittäin ikävä asia ihmisten terveydelle, varsinkin talvella korruptiovastainen taistelu, oikeusvaltion periaate ja se, että kaikkia vähemmistöjä kunnioitetaan. Jollakin vähemmistöllä on jo hyvä tilanne maassa, mutta romanit, ja muut vähemmistöt tarvitsevat vielä parannuksia tilanteeseensa ja myöskin LGTB-ihmiset, seksuaalisia vähemmistöitä, jotain parannusta on saatu aikaan, mutta vielä paljon täytyy tehdä heidän hyväkseen. Sitten vuoropuhelusta. Totean sen, että on erittäin hienoa, että ministeri Kosovosta ja Serbiastakin on paikalla. Uskon, että tämä prosessi on erittäin tärkeä, kun halutaan aikaan saada alueellista yhteistyötä ja normalisoida suhteet EUn lähialueella. Toivon todellakin, että kumpikin maa todellakin etenee ja pistää täytäntöön sen, mistä on päätetty ja sovittu vuoropuhelusopimuksessa. Yhden asian haluaisin vielä mainita. Toivon todellakin, että hyvin pian voin soittaa ihmisille Kosovossa ja käyttää Kosovan maakoodia ilman, että joudun soittamaan Slovenian tai Monakon kautta mutta Toivottavasti tämä tulee muuttumaan. Tämä olisi yksi muutoksen symboli. Ministeri mainitsi viisi askelta. Voin sanoa, että suurin osa parlamentissa tukee teidän lausumaanne sen osalta, kuinka suhteet normisoidaan Kosovon ja Serbian välillä. Viimeinen seikka, jonka tekin hienosti muotoilette, herra ministeri, viisumihelpotukset. Tanja Fajon vastasi viisumihelpotuksista edellisen parlamentin aikana. Minä kyllä lopetan puheenvuoron, älkää hermostuko. On erittäin tärkeää varmistaa, että myöskin Kosovon kansalaiset voivat matkustaa Euroopan unioniin niin, että he eivät ole ainoita tuon alueen asukkaita, jotka eivät näin voi tehdä. Kiitos. Niin, mutta mikäli kaikki puhut näin pitkään, niin kestää vielä pidempään ennen kuin tavoitteisiin päästään, jos kaikki puhut näin pitkään. Igor Lukšić. Igor Lukšić. Mr. Chairman, honorable... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin ja kansallisten jäsenet. Äh, tämä keskustelu edustaa sitä, että Euroopan parlamentti on sitoutunut hyvin vahvasti laajentumisprosessiin ja samaan aikaan haluaa arvioida haasteita, joita alueella yhä on ja Euroopan yhteisön ydinarvojen kehitystä. Olemme varmoja siitä, että oikeus valtionperiaatteiden tukeminen ja oikeuslaitoksen uudistaminen on tärkeitä, ovat tärkeitä ja ainut elinkelpoinen mahdollisuus meidän sitoumuksemme täyttämisessä kaikilla, kaikissa maissa tällä alueella. Tämä on hyvin tärkeä alueen poliittisen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Hiljattainen komission jäsen Nen Haanin vierailu Montenegroon vahvisti myöskin sitä, että me jatkamme eurooppalaisella tiellä ja saimme selkeitä suuntalinjoja tulevien prioriteettien täyttämiseksi eurooppalaisessa agendassamme. Haluaisin muistuttaa teitä, että me olemme tähän mennessä äh, kymmenen äh, neuvottelukappaletta äh, saattaneet päätökseen avanneet kaksi ja suunnittelemme useampien kappaleiden aloittamista. Joo, joo. Meillä on äm, suuria syvällisiä uudistuksia ja me pyrimme saamaan käsin koska tuloksia aikaan. Tässä prosessissa me pyrimme äm, kappaleiden 23 äh, ja 10 mukaiset äm, uudistukset toteuttamaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Äh, meillä on äm, kaikkiin hallinnollisiin elimen äm, suunnitelman mukaisesti valittu uusia ä, vastuullisia henkilöitä ja me pyrimme jatkamaan järjestetyn rikollisuuden ja korruption vastaista taistelua. Pyrimme täyttämään eurooppalaiset standardit ja tämä työ tullaan täyttämään tulevina viikkoina. Päätöksen teemme läheisesti komission kanssa yhteistyötä tällä alalla mediavapauden suhteen. Me pyrimme parantamaan median toimintakenttää ja vahvistamaan sen eettisiä standardeja kaikki väkivalta väkivaltaisuudet journalisteja äh, vastaan, joita ilmeni vuonna 2014. Kaikki niihin on ähm, puututtu. Teemme läheistä yhteistyötä äh, Etyjin äh, sihteeristön kanssa Viinissä ja me pyrimme vahvistamaan journalismin eettisiä standardeja ja journalistien asemaa. Talouden alalla uusia ähm, kehityskulkuja ja uusi niin kutsuttu PEP, sovittu 2014 tämä äh, liittyy uuteen <coughs> kansalliseen uudistusohjelmaan, jota on jo toteutettu ja joka on äh, tuottanut odotettua tulosta. Samoin odotamme vahvaa äh, taloudellista tukea Euroopan unionin puolelta alueelle, erityisesti investointien alalla. Se on tehokas väline ja takaa myöskin yleistä talouden kasvua. On selkeää yhteistä etua siinä, että Euroopan unioni tukee projekteja, ei vain Länsi-Balkanilla yleensä, mutta myöskin esimerkiksi maahanmuuton alalla ja pyrkii purkamaan sen aiheuttamia painoja, paineita. Me pyrimme tukemaan alueellisia ponnistuksia, että voisimme yhä järjestää sovittelua ja suhteiden lähestymistä alueella. Montenegro liittyy alueellisiin toimiin äh, järjestäytymisen rikollisen välistäisessä taistelussa ja korruptiovastaisessa taistelussa. Hyvät näistä herrat, tässä haluaisin erityisesti korostaa sitä, että äh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla avatut äh, neuvottelut kesäkuussa 2014 ovat saattaneet meidät täysin linjoille Euroopan unionin kanssa. Haluaisin myöskin käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseni mainitakseni Montenegron parlamentin aktiivisen roolin. Se on ollut aktiivinen toimija tässä prosessissa ja seuraa prosessin edistymistä läheisesti monet myöskin ei-valtiolliset toimijat, kuten kansalaisjärjestöjen edustajat, akatemioiden edustajat eh, ja median edustajat ovat olleet mukana tässä prosessissa. Tämä takaa integraation yleisen onnistumisen syyumisen. Kiitoksia. Kiitos. Nyt haluaisin Montenegron parlamentin puhemille antaa puheenvuoron. Slot, Elmar, you surprised me. Kiitoksia Elmar, yllätit hiukan minut. Hyvät kollegat, Montenegron delegaation puolesta. Minulla on ilo ilmaista, että yhteinen työ on ollut menestyksellistä. Montenegro johtaa tätä integraatiota alueella, ja parlamenttimme on esimerkkinä muillekin, miten toimia tehokkaasti. Kun toinen Eeron parlamentin kanssa voimme osoittaa, kuinka hyvin parlamentin toimii ja saamme aikaan todellista vastavuoroista vastuun jakamista omassa yhteiskunnassamme, mutta ennen kaikkea on tärkeää saada malli alueelle. Meillä ei ole vahvoja parlamentteja alueella. Emme meidän täytyy kuitenkin pystyä tuottaviin uudistuksiin. Olen ollut 25 vuotta parlamentissa, olen vaihtanut maata neljä kertaa neljä maata, siis olen läpikäynyt ja muutamia järjestelmiä myös. Uskon, että voisin arvioida, mitä on tällä välin tapahtunut ja minkälaisia uudistuksia saatu aikaan ja minkälaisia puutteita vielä on ja kuinka suuria. Mutta uudistuksen pohjana on ollut parlamentin toiminta. Tämä on hyvin muokannut yhteiskuntaa palkannut toivon, että yhdessä voimme olla tietoisia siitä, että parlamentit pystyvät viemään, puskemaan yhteiskuntiamme kohti paljon tuottavampaa toimintaa. Yleensä tässä pohjana on oikeusvaltioperiaatteiden toimiminen. Oikeus tässä on ihan perustana uskokseni kaikille, kaikille maille, erityisesti uusille demokratioille. Tämä on ensimmäinen välttämätön askel, jos halutaan kehittää maita. Tämä on tapa saada aikaan luottamusta demokratiaan. Näin voidaan vakuuttaa, että olemme kestävän kehityksen tiellä. Yleensä lainsäätäjät voisivat vain tuottaa lakeja, yrittää saada aikaan tehokkaampaa toimintaa, mutta yhdessä voimme pystyä vielä paljon enempään. Ja EU on tavallaan majakkana koko alueella. Ilman EUta olemme kuin muutama laiva myrskyssä ilman mitään majakan ohjausta. Suoraan sanottuna ilman EUta tämä alue ei omaa minkästä suuntaa. Sitten toinen vaikutus joka vielä on todella, tämä on erittäin merkittävä kansalaisille ja ajatellen heidän toiveitaan siitä, että voisimme muuttua paljon paremmiksi yhteiskunnaksi, tarkoittaa suurempaa oikeudenmukaisuutta, suurempaa turvallisuutta ja luottamusta siihen, että valtio on tarpeeksi vahva voidakseen kohdata muut vallat, jotka ovat tällaisessa siirtymän vaiheessa. Olemme täällä yhdessä ja meillä on paljon yhteistä kokemusta. olette ehkä pit, pit, pit, pitkäaikaisin puheenjohtaja täällä Euroopan parlamentissa. On, pyrimme näihin yhteisiin tavoitteisiin. Haluamme yhdentää aluetta. Montenegrolla on myös paljon kokemusta tästä Länsi-Balkanin yhdentymisestä. Kiitos. <coughs> Mr. Chairman, uh, puheenjohtaja, arvon vieraasta. Minun ryhmäni, ECR-ryhmä, on edelleenkin täysin sitoutunut Länsi-Balkanin suuntaan laajentumiseen sitten, kun maat ovat valmiina. Hyvin paljon menestystä on saatu jo aikaan. Hienoa, että Serbia ja Albania ovat nyt ehdokasmaita Montenegron ja Maseno Makedonian tavoin. Vaikein sanoin, minäkin pahoittelen sitä, että Makedonia ei ole voinut aloittaa kuuteen vuoteen huolimatta komission suotuksesta neuvotteluita. Montenegron esittelijänä toteaa sen, että maa on ainoa Länsi-Balkanin maa, joka toistaiseksi on avannut kappaleet 23-24 oikeus- ja sisäasioiden neuvottelukappaleet ja onnistunut satman loppuun tiedettä ja koulutusta koskevat neuvottelukappaleet. Tämä on hieno asia. Poliittinen ilmasto on edelleenkin polarisoitunut varsinkin parlamentissa. Joskus tämä estää parlamentin työntekoa ja silloin on vaikea silloin sulattaa yhteisön lainsäädäntöä. Ongelmia on edelleenkin oikeuslaitoksen riippumattomuudessa. Edelleenkin lehtimiehiä siellä häiritään heidän työssään. Taloustilanne on suhteellisen vakaa, mutta työttömyys on hieman liian korkealla. Julkisia mielenosoituksia on ollut taloustilanteen vuoksi viime kuukausina. Montenegro on jo onnistunut muokkaamaan rikoslakia, joka liittyy jihad-taistelijoihin, jotka ovat palanneet koteihinsa ISN riveistä. Suuria ongelmia on muualla Länsi-Balkanilla. Muuten ulkoministerit eivät ole näihin seikkoihin vielä viitanneet, että Albania ja Montenegro ovat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täysin pystyneet omaksumaan. Ne ovat, ne ovat liittyneet myöskin EUn Venäjän vastaisiin sanktioihin Ukrainan vuoksi. Montenegron parlamentti on nimittänyt yleisen syyttäjän. Tämä on äärimmäisen tärkeä väline taistelussa korkean, korkean luokan korruptiota vastaan. Montenegro toivoo niin ikään saavansa vihreää valoa Natolta, jotta se voi tulevina kuukausina liittyä Natoon. Tämä olisi merkittävä osoitus alueen takamaan tekemästä yhteistyöstä alueella globaalin turvallisuuden takamiseksi. Montenegro on ollut hyvä uutinen, näin on todennut viiden vuoden ajan jo, ja toteasin, että pieni on kaunista tässäkin tapauksessa. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republike Kiitoksia puheenjohtaja. On hyvin tunnettua, että Serbian tasavallan hallitus on asettanut päämääräkseen liittyä Euroopan unioniin. Tämä on hallituksen strategisia päämääriä ja historiallisia edistysaskeleita on tehty neuvotteluissa, liittymisneuvotteluissa. Kyseessä ovat strategiset edistysaskeleet ja me toivomme, että tuleva Serbian liittyminen Euroopan unioniin tulee olemaan kaikkein ensimmäisiä asioita agendassamme. Euroopan unioni on luonnosta luonnollisesti ei vain Serbiassa, mutta koko Länsi-Balkanin alueella parantanut tilannetta ja dialogi myöskin tällä alueella on parantunut. Euroopan unioni on kaikkein tärkein tekijä tässä kehityksessä ja on äh, antanut tukensa Serbian ja Kosovan väliselle vuoropuhelulle. Tämän lisäksi Euroopan unioni on käyttänyt äh, vaikutusvaltaansa Balkanin länsiosien ongelmien ratkaisemiseksi. Olen sitä mieltä, että Euroopan unioni on paljon tärkeämpi Länsi-Balkanin maissa ja se on suositumpi näissä maissa kuin osassa Euroopan unionin jäsenmaista. Me toivomme, että laajentumiset tulevat tekemään mahdolliseksi myöskin Bosnia-Herzegovinan tilanteen kehittymisen. Tätä me odotamme Euroopan unionilta. Me odotamme sitä, että ei poljettaisi liittymis ehtoja. Me olemme täysin tietoisia siitä, että kaikkien maiden pitää Euroopan integraation tiellä edetä omien meriittiensä mukaisesti. Serbia jatkaa Euroopan unioniin kohdistuvalla tiellään, pyrkii täyttämään kaikki vaatimukset, joita meille on asetettu. Kyseessä on oikeusvaltion periaatteiden kunnioittaminen, oikeudenvalta. Me olemme valmiita harjoittamaan rakentavaa alueellisen yhteistyön politiikkaa. Tämän ministeri, ulkoministerikonferenssi vahvisti Balkanin alueen ministerien kokouksessa, jossa me hyväksyimme päätöslauselman, jonka mukaan vakaus ja alueellinen yhteistyö ovat keino täyttää vaatimukset, jotka tulee täyttää, että Euroopan unioni voitaisiin liittyä. Serbia on saattanut työn 21 kappaleen suhteen ja me aloitamme työtä muiden kohdalle. On tärkeää, että tämä sama rytmi säilytetään myöskin tulevassa työssä ja tulevassa valvonnassa neuvotteluiden aikana jo aikaan saatu edistys osoittaa, että me olemme täysin kykeneviä nämä vaatimukset täyttämään ja täyttämään Euroopan unionin akiin me toivomme, että Serbia sitoutuu median vapauden uudistuksiin yhä vahvemmin ja myöskin alijäämän ratkaisemiseen yhä vahvemmin. Serbian tulee ennen Euroopan unionin liittymistään vahvistaa poliittisia kantojaan Euroopan unionin linjoille. Serbia valmistautuu tähän ensi vuonna. Sillä tulee olemaan suuri kansainvälinen vastuu Etyjin, Etyjärjestön puheenjohtajuus. Tämä on ollut kaikkein tärkeimpiä monenvälisiä vastuuasioita, joita Serbia on hoitanut. Me olemme varmoja, että olemme täysin päteviä ja pystymme ratkaisemaan ongelman, jonka Ukrainan kriisi aiheuttaa. Tässä asiassa me tuemme nykyisen maa Sveitsin kantoja ja me toivomme, että Sveitsin omaksuma linja saataisiin jatkumaan myöskin tulevaisuudessa. Serbian puheenjohtajuuskausi ähm, vuonna 2015 on siis alkamassa ja Saksa on seuraava puheenjohtaja vuonna 2016. Kaikki kansalaiset pyritään ottaa huomioon myöskin Kosovossa ja toivomme, että parhaat mahdolliset tulokset saadaan aikaan tässä asiassa. Minä voisin melkoisen laajaa keskustelua käydä. Me olemme tottuneet siihen, että tapaamme toisiamme eri kansainvälisissä elimissä ja Euroopan unionin toimielimissä lähestulkoon viikoittain, mutta meidän täytyy silti olla tietoisia siitä, mikä todellisuus kentällä on ja keskustella siitä todellisuudesta avoimesti. Tässä yhteydessä täytyy todeta, että on hyvin vaikea rakentaa vakautta ja rauhaa Ja sitä vastoin kaikki tähän mennessä rakennettu on helppo tuhota ja rauha on helppo tuhota. Siksi minä olen sitoutunut tähän poliittiseen prosessiin äh, myöskin äh, niiden tahojen kanssa, jotka eivät ole Länsi-Balkanin maita, ja myöskin Euroopan unionin toimijoiden kanssa, että voisimme vahvistaa näitä ähm, tosiasioita. Me keskustelimme äh, muutamia päiviä sitten Euroopan parlamentissa, ja herra Seychelles keskusteli ähm, kehityskulusta, mutta täytyy ottaa huomioon, että Serbia ei ole se, joka on herra Seychellin äh, ehdonalaisen vapauteen päästänyt. Meillä ei ollut mitään erityisehtoja tässä asiassa ja herra Seychelle vastaan käyty prosessi on venynyt vuosien mittaiseksi. Kuinka on mahdollista, että Euroopan parlamentti ei eh, reagoinut, kun herra Sesche vapautettiin, ja nyt sitten reagoidaan. Serbian hallitus ja minä itse henkilökohtaisesti olen lausunut, että herra Sesche on menneisyyden henkilö ja että hänen politiikkansa ei nauti tukea Serbiassa. Enkä ymmärrä, miksi meiltä on nyt kysytty, että siitä, miksei Serbian hallitus tähän reagoinut. Ja tämän lisäksi, kun häntä ei ole vielä toimittu, tuomittu, en ymmärrä, miksi hänen toimistaan on keskusteltu. Ähm, näitä seikkoja on Euroopan parlamentissa analysoitu sellaisella tavalla, joka aiheuttaa meille pettymyksen. Serbia ei ole samantyyppinen valtio kuin silloin, kun herra Sechel ähm, Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimeen saatettiin. Uusi hallitus muodostettiin vuonna 2000 2012 Rahosha ja minä emme olisi tässä samassa pöydässä, ellei tilanne olisi meillä muuttunut. Tästä syystä minä toivoisin, että te ymmärtäisitte, että me emme tätä tee Euroopan unionin vuoksi, vaan toimimme Serbian eteen, ottaen nämä asiat huomioon ja kaikki asiat, jotka tulee päättää ja ratkaista kahdenvälisesti. Minä en ymmärrä, miksi Serbia ja Kroatia eivät olisi voineet kahdenvälisesti keskustella ja minä pahoittelen sitä, että vierailuni Kroatiassa peruntui, koska herra Sechel vapautettiin tuona samana päivänä. Ja kuten olen sanonut jo useaan kertaan lehdistölle ja medioille, tiedätte mikä minun kantani on herra Sechelin suhteen. Meidän täytyy muistaa, että me emme aina voi palata taaksepäin ajassa ja sellaiseen suhteeseen Serbian suhteen, joka oli vallalla 20 vuotta sitten. Ei tämä tilanne ole enää samanlainen, se on täysin muuttunut. Ja nyt todet, totean tämän, koska tänään kun keskusteltiin Kosovosta, kukaan ei maininnut sitä, että meidän pitäisi äm, luoda sota rikoksia käsittelevä tuomioistuin, eikä edes esittelijä tätä asiaa maininnut. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on asia, joka kuitenkin koskettaa myöskin meidän kansalaisemme, En minä ole puhunut siitä, että eräät kosovalaiset tai kroatit on vapautettu myöskin, tai että Kroatiassa on ollut muita tapahtumia, vastaavia tapahtumia, sillä nämä asiat ovat sellaisia aiheita, jotka kuuluvat kahdenvälisen keskustelun piiriin. Herra Sesot kyllä pitäisi tuomita, mutta ei Serbian tehtävä ole näin tehdä. Serbia on jo tämän politiikan tuominnut aikaisemmin, ja aivan toisenlainen politiikka on nyt Serbiassa vallassa. Nyt pahoittelen, että käytän näin paljon puheaikaa asiaan, mutta Haluaisin kiittää sitä, että sain puhua pitempään. Kiitos. Kiitos. Muutama kommentti, koska David äh, McAllister on tänään Washingtonissa ja siksi hän ei esittelijänä voi osallistua tähän keskusteluun. Hänen puolestaan haluaisin todeta, että kaiken kaikkien katsomme, että Serbiassa tapahtunut kehitys on myönteistä. Ja nyt pikkuhiljaa on ryhtynyt pistämään täytäntöön vakaus- ja assosiaatiosopimuksen pykäliä. Tämä voidaan pistää ilolla merkille. Serbian vierailun perusteella vaikuttaa siltä, että tarpeellinen muutosprosessi poliittisesti ja taloudellisesti ja oikeuslaitoksen kannalta on lähtenyt etenemään ja tämä tulee pikkuhiljaa myötävaikuttamaan lähentymisprosessin etenemiseen ja kun on kyse oikeuslaitoksesta tai julkisesta hallinnosta tai eläkejärjestelmästä ja kaikista ongelmista, joita julkisestikin on käsitelty ja jotka ovat saattaneet hallituksen vaikean aseman, niin kaiken kaikkiaan, kun on keskustellut pääministerin ja ulkoministerin kanssa maassa, vaikuttaa siltä, että selkeä tahtoa on kyllä edetä näissä asioissa. Ja siellä halutaan myöskin taistella korruptiota vastaan. Olen myöskin varma, siitä, että Serbia tulee rakentavalla tavalla noudattamaan komission ohjeistusta, kun on, on kyse myöskin EUn väestönsuojelumekanismeista. Serbian ja Kosovan ottamat askeleet kohti toisiaan ovat myönteinen merkki. Vaikuttaa siltä, että kumpikin osapuoli pyrkii pikkuhiljaa saamaan aikaan kehitysprosessia suhteissa ja vuosien mittaan syntyneitä ongelmia pyritään ratkaisemaan ja, to, ja tämä loppujen lopuksi ei tule estämään liittymisprosessia sitten kun liittymistä koskevat päätökset tehdään. Serbialla on perinteisesti läheiset suhteet Venäjään ja tässä meillä on erityinen tilaisuus – hyötyä näistä suhteista, kun pyrimme löytämään rauhanomaisen ratkaisun. Ja teidän asemanne myöskin etujärjestön puheenjohtajana 2015 tulee auttamaan ensin eteenpäin ja toivottavasti tätä kautta eteenpäin päästään. Toivon, että Serbia pystyy ratkaisemaan vielä monet ongelmat. Korruptio ja oikeuslaitos ovat vain esimerkkejä tästä. Ja kuten totesin jo, te olette tietoisia ongelmista pyrkineet ratkaisemaan. Ja teillä niin kuin muuallakin käydään erittäin rankkoja keskusteluita sen osalta, kuinka tullaan sinuiksi menneisyyden kanssa ja kuljetaan kohti eteenpäin, kohti tulevaisuutta. Konrad Adenauer sanoi, että historia tarkoittaa sitä, että ottaa opiksi menneistä tulevuusutta varten – Mikäli jo talpiksen historiasta, silloin vanhat kaavat toistuvat. Tämä on viittaus, joka ei liitty pelkästään Serbiaan, jota Serbian kantaisi pitää mielessä tämän prosessin yhteydessä, vaan muutoinkin. Mutta myönteisiä merkkejä on nähty Serbian puolelta. Nyt voimme aloittaa yleiskeskustelun. Ensimmäisenä puhuu Plenkovic. Uh, uh, uh, kiitoksia puheenjohtaja Brock. kiitoksia ministeri. Tuen teidän kaikkien maiden pyrkimyksiä liittyä EU-hun. Olen tyytyväinen edistyksestä. Aivan erityisesti Montenegrossa olisi todella hienoa, jos voisimme lopultakin alkaa jäsenyysneuvottelut Makedonian kanssa odotan myös osallistuvampaa demokraattista kulttuuria Albanian ja Macedonian parlamentteihin, koska tämä auttaisi molempia maita niiden uskottavuuskysymyksissä. Bosnia-Herzegovinassa erityisen tärkeää, erityisesti vaalien jälkeen 12. lokakuuta on tärkeää. Me odotamme, että uusi hallitus saadaan muodostettua. Toivon, että kaikki ovat asianmukaisesti edustettuneet ja me autamme teitä saamaan tämän äh, aikaan. Mitä tulee hiljattaisiin kommentteihin ulkoministeri Dacisilta Serbiasta, hän viittasi Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, jossa puhuttiin äh, äh, rikosoikeuksista kysymyksistä. Eilen näin Mertsin syyttäjän kannan, jotta tämä päätös kumottaisiin ja hänen pitäisi palata Haagiin oikeus eteen. Arvoisa ministeri, te sanoitte, että EU on erittäin suosittu Serbiassa. Minä toivon myös, että eurooppalaiset arvot ovat suosittuja EUssa. Julkinen sodan lietsonta Chechenin paluusta on ollut niin mahdotonta hyväksyä, niin uskomatonta, että se vaati selkeän se, Serbian tuomion tämä selkeä lausunto puuttui. Tämä oli selkein viesti, joka parlamentista tuli Euroopan parlamentista, josta haluatte olla uskottava ehdokas, koska jäsenyysprosessissa on kyse uskottavuudesta. Jos haluatte edetä jäsenyysprosessissa, ette voi ohittaa sitä, ettekö tuomitsisi tällaisia puheenvuoroja joka palauttaa alueen minuutin vuoksi taakse, se vapautettiin mielestäni virheestä, joka johtui Haagissa, mutta teidän pitäisi puhua tästä selkeästi. Mikrofoni. Puheenjohtajalla edelleenkään ei ole mikrofoni päällä. Vous avez cité... Kiitoksia puheenjohtaja. Te mainitsi aivan oikein Thessalonikin sopimuksen ja me tuemme sitä täysin. Ja tämän lisäksi 28. marraskuuta ulko- Euroopan ministerinsä suulla Ranska muistutti, että kyseessä on erityisesti se, että Euroopan unionin Serbia voisi liittyä. Kyseessä on alueen vakaudelle kaikkein tärkein asia. Me olemme äh, sitä mieltä, että ähm, meillä tulisi olla tekninen äh, viiden vuoden jäädytys laajentumiselle. Tästä huolimatta me äh, vakaasti olemme sitä mieltä, että Länsi-Balkanin alueen maiden, maat pitäisi ottaa myöhemmin laajentumiseen mukaan me haluaisimme muistuttaa siitä, että tämä uusi laajentuminen tapahtuu vasta pitkällisten neuvotteluiden jälkeen ja että me toivomme, äh, että voisimme luoda prioriteetteja näiden neuvotteluiden aikana. Me olemme ottaneet oppia vaikeuksista, joita aikaisemmin on ollut ja olemme luoneet yhteistyö- ja varmistusjärjestelmän, joka tulee voimaan liittymisen jälkeen. Ja me toivomme, että nyt ne maat, jotka ovat äh, vielä liian kaukana Euroopan unionin hyvistä käytänteistä saisivat äh, tukea. Me toivomme, että maat äh, täysin eurooppalaisia arvoja ja kiitä kunnioittaisivat äh, ja että niillä olisi tämän varmistaakseen tehokas hallinto ja oikeuslaitos, joka toimii. Ähm, on hyvä asia, että oikeuslaitoksen ja oikeus periaatteiden kunnioittamisessa ollaan e- edistytty. Ehkäpä meidän ei pidä muihin neuvottelukappaleisiin edetä ennen kuin nämä tärkeimmät oikeutta käsittelevät kappaleet on kaikkia tyydyttävällä tavalla käyty päätökseen. Me toivomme, että meillä ei ole vain tervettä järkeä tukevia prioriteetteja. Me toivomme, että tällä tavalla toimien saamme aikaan harmonisen toimivan liittymisen Euroopan unionin. Kiitoksia. Najprej vi vas lepo... Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin minäkin haluaisin toivottaa vieraamme tervetulleeksi. Haluan täysin tukea teitä liittymisprosessissa. Olin erittäin iloinen havaitessani, että te osasitte todellakin poliittista halua aikaansaada muutoksia. Voisin sitten kolme kommenttia. En nyt halua millään tavalla provosoida, mutta kolme kommenttia esittäisin. Nämä koskevat kaikkia maita. Ensinnäkin korruptio. Se on äärimmäisen suuri ongelma. Mikä on vielä ongelmallisempaa, on se, että pluralismi ja median vapaus eivät toteudu. Poliittinen ja taloudellinen paine – kohdistu journalisteihin. Ne eivät voi riippumattomasti, puolettomasti tutkia asioita. Tämä ei kuulu nykyyhteiskuntaan. Teidän täytyy kertaa kaikkien tehdä enemmän varmistaaksenne riippumattoman lehdistön toiminta, vapaudet. Teidän täytyy luoda asianmukainen toimintaympäristö, koska journalistit, jotka ovat paineiden alla, eivät ole hyvä asia demokratian kannalta. Olen tavannut Länsi-Balkanin maiden aktivisteja, ihmisiä, jotka taistelevat sukupuolivähemmistöjen puolesta. Ja toteat, että homofobia on valtavan suuri ongelma ja tällekin asialle täytyy tehdä jotakin. Yhä enemmän kuultu siitä, kuinka ihmisiä syrjitään ja sukupuolivähemmistöjä vastaan hyökätään ja muitakin vähemmistöjä sorretaan. Toivottavasti nyt kaikki ottavat tästä onkensa, ei pelkästään Länsi-Balkanilla, vaan koko maailmassa. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On aina tukenut vahvasti EUn laajentumisprosessia Länsi-Balkanilla me olemme erityisesti korostaneet eurooppalaista perspektiiviä Länsi-Balkanin maille ja me aktiivisesti pyrimme edistämään niiden yhdentymistä Eurooppaan. Tämä tavoite liittyy vääjäämättömästi kansainvälisiin uudistuksiin ja uudistuksiin hakijamaissa erityisesti liittyen Kopenhagenin prosessin, kopenhagenin kriteerin samoin, miten edistetään hyviä naapurussuhteita mukaan lukien, pyritään saamaan aikaan sovintoja, tehokkaasti tartutaan kielteisen nationalismin syihin, mitä tulee komission laajentumispakettiin me tuemme tätä huomiota, jota kiinnitetään pääkysymyksiin ensinnäkin poliittisiin ja taloudellisiin kriteereihin ja julkishallinnon uudistuksiin, samoin hyviin naapurussuhteisiin ja SAP-prosessiin me jaamme komission arvion. I would like also to make a... Haluaisin kommentoida Fyromia. Minä uskon, että EU lähettää sekavanlaisen viestin Skopin. Meidän pitää puhua selvästi niin, että tämä nimikysymys, sitä ei käytettäisi alibina uudistusten puutteelle. Vielä lopuksi haluan toistaa, että Kreikka puoltaa tämän maan EU-jäsenyyttä sillä ehdolla, että EUn kriteerit täysin täyttyvät mukaan lukien se, miten perustetaan kunnolliset hyvät naapuruussuhteet ja ratkaistaan tämä nimikysymys. Kiitos. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, znam da je... Kiitoksia. Minä tuen laajentumisen politiikkaa, kaikkia neuvotteluja ja välillä Hankaluuksia on enemmän välillä vähemmän. En haluaisi kuitenkaan, että kukaan mikään maa antaa periksi, sillä vakaa Länsi-Balkan tarkoittaa sitä, että Eurooppa on vakaampi. Tässä haluaisin herra Dacisin asenteeseen viitata. Tällainen arroganssi ei ole tervetullutta parlamentissa. Me emme ole pyytäneet Serbia tässä käsittelisi sitä, mitä herra Sechei on sanonut. Haluaisimme yksinkertaisesti Serbian hallitus selkeästi mainitsisi, etteivät tue herra Sechein lausuntoa, sillä me tiedämme, että herra Dacic oli aikaisemmin herra Sechein läheinen kumppani ja me yksinkertaisesti haluaisimme, että Serbian hallitus hyvin selkeästi sanoisi, ettei Sechein lausuntoa tue. Tätä vain me pyydämme. Kiitos. Thank you, thank you very much. Uh... Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Me olemme seuranneet hyvin läheisesti Länsi-Balkanin maiden kehitystä muiden kollegoiden tavoin kiittäisin näiden maiden edustajia, jotka ovat täällä paikalla. Kiittäisin myöskin Euroopan parlamenttia ja komissioita siitä, että näitä hyödyllisiä asiakirjoja on laadittu. Ne ovat hyödyksi myöskin meille, kun me keskustelemme laajentumisesta suuren yleisön kanssa. Nyt haluaisin siteerata työasiakirjasta, jonka valiokunta on laatinut kokousta varten. Minun tämä lause on jo ohjelma sinänsä. Maakohtaiset haasteet, jotka liittyvät merkittäviin seikkoihin, jotka ovat estäneet eristystä toistaiseksi, täytyy poistaa. Näin meidän täytyy tehdä seuraavan viiden vuoden aikana. Meidän täytyy tarttua näihin ongelmiin erityisestikin ei pitäisi puhua asioista vaan niiden ympäriltä, vaan puhua asioista niin oikeilla nimillä, niitä täytyy puuttua. Sitten täytyy mitata, kuinka EUn toimet ongelmien ratkaisu toimissa ovat toimineet ja miten eri toimet ovat vaikuttaneet näihin maihin, miten maan omata pyrkimykset ovat vastanneet tai auttaneet näiden maakohtaisten ongelmien ratkaisussa. Seuraavien viiden vuoden aikana meidän täytyy, täytyy tehdä niin, että aikaa ei hukata länsi maiden täytyy tehdä parhaansa uudistusten aikansa. Mä haluaisin muistuttaa teitä erästä asiasta, jota pitäisi unohtaa. Teidän todenkin pyrkiä sovinnon aikaansaamiseen ei pelkästään maiden välillä, vaan myöskin maiden sisällä täytyy sovinto saada aikaan eri etnisten ryhmän välillä. Joissakin maissa täytyy tehdä sovinto myöskin opposition ja enemmistön välillä. Ja parlamentissa myöskin tarvitaan sovinnon eleitä. Liberal Group. Kuka haluaa liberaalista puhua? Olkaa hyvä. Lyhyesti puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisat ministerit, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Kysymykseni liittyvät Serbiaan lokakuussa Venäjä ja Serbia allekirjoittivat erilaisia sopimuksia ja protokolleja Vladimir Putinin vierailun aikana Belgradin yksi. Näistä on sopimus sotilaallisesta teknologisesta yhteistyöstä, sitten toinen koskee sopimusta keskinäistä suojelusta ja tiedonvaihdosta. Serbia on luvannut, että ei aseta EUn sanktioita Venäjään eikä ja aikoo jatkaa South Streamia. Kuitenkin me olemme neuvottelemassa Serbian kanssa sen jäsenyydestä. Eilisen vaalien jälkeen nyt tulen kysymykseen, niin kun oletteko valmiit asettamaan sanktioita Venäjää vastaan? Kiitos. Kiitos. Haluaisin todeta, että Ruotsi tukee voimakkaasti laajentamista. On tunnettu tosiasia, että perinteisesti olemme aina kannattaneet laajentamista. Voisin myöskin painottaa sitä, miten tärkeä mahdollisuus avautuu tuleville jäsenvaltioille. Teillä on nyt on mahdollista saadakaan edistystä, kehitystä maissanne, maissa, jotka taistelevat paremman tulevaisuuden puolesta. Ruotsin osalta toteaisin, että me haluamme ojentaa auttavan kätemme. Meillä on moniakin mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä maiden kanssa, jotka ovat kehittymässä ja siirtymässä lähemmäksi länsimaista ajattelutapaa. Uskoakseni kyse on myöskin tärkeistä arvokysymyksistä, joiden suhteen voimme tehdä yhteistyötä, ihmisoikeudet, demokratia, tasa-arvo, sukupuolivähemmistöjen kunnioittaminen ja syrjimättömyys ovat näitä arvoja. Me olemme valmiita tukemaan teitä teidän työssänne. Kuten sanoin, me tuemme voimakkaasti laajentamista ja olemme toiveikkaita sen suhteen, että tulevaisuudessa pystymme toivottamaan yhä uusia ja uusia jäsenvaltioita EUn perheeseen. Kun te olette valmiita, kun kaikki työ on tehty ja kun tiettyihin normeihin on voitu vastata, te voitte liittyä Euroopan unioniin. Tämä on Ruotsin parlamentin vahvasti kannattama linjaus. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kun tarkastellaan eristyskertomuksia, jotka koskevat Länsi-Balkania, joka ikisen maan kohdalla kappale 23 mainitaan kyse on romanien ja muiden vähemmistöjen kohtelusta. Me olemme voineet havaita, että romaanit elävät kamottansa kurjuudessa. Heillä on oikeutta asuntoon, koulutukseen eikä sosiaaliturvaan. Siksi haluaisin esittää kysymyksen. Voivatko herra ulkoministeriöt vielä ottaa kantaa tähän kysymykseen? Ja voisitteko kertoa, mihin toimiin teidän valtionne on ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi? Vielä yksi huomio AFET-valiokunnan sihteeristölle. Olen kiitollinen näistä asiakirjoista, jotka meille toimitettiin kokousta varten, mutta kun tarkastelen tätä papereita ja tätä työasiakirjaa, joka koskee länsi haasteita ja tulevaisuutta, romanin tilanne muiltaan siellä vain yhden ainoan kerran, yhden maan kohdalla vain. Toivon, että tulevaisuudessa tällaiset ongelmat riittävästi otettaisiin mukana näihin asiakirjoihin. not here anymore. Then I asked... Uh, Hän ei ollutkaan enää paikalla, joten Robeck. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. On todellakin suuri ilo nähdä täällä kuusi ulkoministeriä samassa salissa verisen Jugoslavian sodan jälkeen. Minä muistan tuon ajan vielä oikein hyvin. Yhteinen tie kohti Euroopan unionia pitää sisällään tiettyjä vaaroja, koska kuten eilenkin keskustelussa todettiin, Venäjä nyt on muokkaamassa uutta maailmanjärjestystä geostrategisesti. Kyse on Venäjän eduista. Maailman turvallisuus pitäisikö sen nimissä euforin mandaattia jatkaa, mikä konsensus syntyy. Nyt Venäjän edustaja tai lähettilänsä Churkin YK-edustaja siis on ensimmäistä kertaa sanonut, että Venäjä vastustaa kaikkia kansainvälisiä joukkoja Bosniassa, koska nämä joukot lopettaisivat maan lähentymistä kohti Eurooppaa ja NATOa. Pitäisikö meidän mahdollisesti varautua sellaiseen, mitä emme vielä näe tai emme halua nähdä. Tässäkin on olemassa se vaara, että Republik Zervska saattaa järjestää kansanäänestyksen ja sen, se saattaa ilmoittautua itsenäiseksi, kuten Transnistriassa, Etelä-Aasiassa ja Itä-Ukrainassa ja Krimilläkin on nähty. Tällainen vaara on olemassa. Κύριε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση προς τον αξιότιμο Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Puheenjohtaja, tekisin kysymyksen Albanian ulkoministerille, mutta koska en näe häntä täällä salissa, niin haluaisin käyttää puheenvuoroni myöhemmin sitten, jos sallitaan. Is he here still? Andronius Azubalis. Andronius Hatsubalis. Charles Nemeth. Usein tapauksessa edustaja Nemet. Paljon kiitoksia Elmar ja onnittelut kaikille kollegoille. Unkarin parlamentin puolesta minä haluaisin ilmaista kiitollisuutteni teille teidän osuudestanne ja haluaisin sanoa, että olen niin onnellinen, että kokouksemme jälkeen monet teistä Euroopan parlamentin ulkoasian valiokunnassa me voimme monet tavata uudelleen tässä kokoonpanossa ja kiittäisin Elmar Brokia tästä tilaisuuden järjestämisestä ja myöskin Länsi-Balkanin ulkoministeriä osallistumisesta. Mielestäni tämä on erittäin kattava, täsmällinen ja oikea arviointi. Me jaemme historialliset vähemmistöihin liittyvät ongelmat, joita alueella ilmenee. Haluaisin Servien ja Unkarin sovitteluprosessiin kiinnittää huomionne. Olemme herra Docicille kiitollisia ja herra Nikolicille tästä asiasta ja herra Vucicille pääministereinä. Ja jaan herra Dajisin huolen herra Sheshain suhteen. Hänen äh, tapauksensa, herra Sheshain tapaus arvioi, äh, ansaitsee hyvin äh, syvällisen arvioinnin, kuinka ihmeessä on mahdollista, että hänet on palautettu Serbiaan ilman tuomioistuimen päätöstä. Meidän Länsi-Balkanin suhteen aina muistaa se, että Länsi-Balkanin tilanne voi pahentua. Hyvin tärkeä käsite, jonka juuri kuulimme Rova Bekiltä, on olemassa. Ähm, Venäjän ulkopolitiikka pyrkii muuttamaan ihmisten suhtautumista Bosnia-Herzegovinaa kohtaan. Ähm, heidän läsnäolansa on hyvin tunkeutuva erityisesti energiasektorilla ollut jo vuosikymmenen ajan eikä radikaalin islamismin uhkaa pidä unohtaa. Sekin nostaa päätään Länsi-Balkanilla. Meidän pitäisi mielestäni muistaa se, että tyhjöt yleensä tuppaavat täyttymään. Herra Juncker sanoi muutama viikko sitten jotakin, mitä me kaikki muistamme, ja olemme lainanneetkin tätä. Tulevina viitenä vuotena laajentumista ei tule tapahtumaan ja tässä on syytä Puolan ulkoministeri Hanna Susovskaa muistaa. Meillä on kokemusta keski Euroopan maista ja siitä, mitä tapahtuu, kun jollekin maille kerrotaan, että viisi vuotta tulee odottaa. Toivomme, että kyseessä ei ole tällainen viiden vuoden kausi kuin me Keski-Euroopassa koimme aikanaan. Ja toivon, että komissio ja neuvoston puheenjohtaja ja koko uusi Euroopan unionin johto löytää tavan positiivisempia kantoja ilmaista Länsi-Balkanin maiden suhteen, erityisesti koska nyt olemme täällä Antal Josef rakennuksessa ja pian Unkarin ensimmäisten demokraattisten vaalien vuosipäivä lähenee. Hyvät ähm, kollegat, haluaisin nyt teiltä jotakin kysyä. On totta, että meidän pitää varmistaa se, että Länsi-Balkanin maat ovat valmiit liittymiseen, mutta entäpä Euroopan unioni? Tämä ansaitsisi toisen mietinnön. Onko Euroopan unioni valmis laajentumiseen? Pystymmekö me kutsumaan nämä kuusi maata mukaan? Onko Länsi-Balkan ongelma vai onko Länsi-Balkan todennäköisesti osa ratkaisua Euroopan talouskriisiin? Meillä täytyy olla henkinen, taloudellinen ja poliittinen valmistautuminen kunnossa siihen, että Länsi-Balkanin maat tulevat liittymään. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Chair. Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministerit. On mukava nähdä teidän istuvan siellä yhdessä. Jos olisi vielä yksi lisää, kutsuisin teitä upeaksi seitsikoksi muutaman kommentti tulevasta laajentumisprosessista Länsi-Balkanille. Tämä ei voi jatkua ilman keskinäistä luottamusta, ymmärrystä ja tukea. Meidän täytyy uudelleen saada ihmisten luottamusalueella ja myös EU-ssa kohdistuen tähän prosessiin. Meidän täytyy löytää ratkaisu pitkäaikaisiin ongelmiin ja samalla myönteisesti tulkita laitosprosessia. Jos epäonnistumme, menetämme viisi vuotta tämän päivän tilanteesta. Haluaisin käydä läpi joitakin myönteisiä askeleita, joita on tehty viime vuosina. Montenegro ja Serbia ovat alkaneet neuvottelut Albanian sanonut ehdokasmaan asemaan, mutta on myös joitakin pitkäaikaisia ongelmia. Makedonian tilanne on heikentynyt. Se on merkki sisäistä turhautumisesta maassa. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tulevaisuudessa käsitellä tätä ei kahdenkeskisenä kysymyksenä, vaan Euroopassa kysymyksenä. Bosnia ja Herzegovina olemme nähneet, miten maa voidaan auttaa edistyksen tielle, kun tehdään sisäistä politiikkaa oikealla tavalla. Meidän täytyy löytää tie siihen, että maa saadaan takaisin EU-perspektiivinä. Tästä on jo aloitteita tehtykin. Suhteet Serbian ja Kosovon välillä ja Serbian ja Albanin välillä täytyy saada parannettua vielä enemmän. On aivan, tämä on aivan ratkaiseva, jotta dynamiikka säilyy prosessissa. Häiritsevät tekijät, tällainen Makedonista ja Albanissa tapahtunut parlamentin boikotonti, näistä on tullut todella häiritseviä käytäntöjä edelleen. Monien nainen, maiden liittyminen yhteisön ulko- niin se hyvä kuulla ministereiltä, miten tähän kysymykseen pitäisi suhtautua. Kiitoksia. Uh, um, Kaksi asiaa. Yhtäältä. Tämä päivä oli todella hieno. Oli hienoa havaita, kuinka länsi on tapahtunut edistystä viime vuosina. Ja kun matkustaa noihin maihin, niin näkee valtavaa edistystä suhteessa siihen, mikä tilanne oli 25 vuotta sitten – mutta valitettavaa on, että olen kuullut jälleen kerran kommentteja, jotka eivät ole kovinkaan hyödyllisiä. Myöntäkäämme nyt kaikki tyyni, että jotkut henkilöt meidän kansakunnissamme joutuisi katsomaan itse peiliin. Toteaisin, että joka ikisellä Euroopan kansalla on historiassaan vastaavia tapauksia. 1900 ja 1800-luvulta tai tältäkin vuosisadalta, joten nyt ei pitäisi pitää ensinnäkin ottaa hirsi omasta silmästä, niin kuin ryhtyy ottamaan malkaa veljensä silmästä. Historiset tapaukset ja historia on ollut erilaista eri maissa, kun naapurit tarkastelevat historiaa. Ne tarkastelevat historiat eri silmin. Tämä on täysin selvää. Mutta nyt ei pitäisi pakottaa yhtäkään kansakuntaa hyväksymään meidän historiakäsitystämme. Saattaa olla muutaman sukupolven kuluttua Meillä saattaa olla sama näkemys historiasta. Ei samaa, mutta samanlainen, samansuuntainen käsitys historiasta. Mutta mikäli on aikaa kulunut 20 vuotta, Emme voi pakottaa yhtäkään naapuria hyväksymään meidän historiakäsitystämme. Mikäli joku näin yrittää tehdä, niin lopputulos ei koskaan ole hyvä. Pikemminkin meidän pitää puhua yhteisestä tulevaisuudestamme sen sijaan, että vatvotaan tätä erityisen kammottavaa menneisyyttä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς συμφωνούμε όλοι... Kiitoksia puheenjohtaja aivan aluksi. Uskon, että me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että Länsi-Balkanin eurooppalainen näkökulma on tie, jolta ei ole paluuta. Tämän alueen ei pidä palata kaikkiin niihin kärsimyksiin, joita se on kokenut vuosien kuluessa. Ja nyt Montenegroa koskevana varjoesittelijänä haluaisin kysyä Montenegron edustajalta sitä, onko aloitteita luotu puolueiden taloudellisen rahoituksen oikeudellisen tilanteen muuttamiseksi ja muiden oikeudellisten uudistusten toteuttamiseksi. Ja haluaisin äh, kysyä Jugoslavian entisen tasavallan Makedonian edustajalta. Seuraava on totta, että suhteemme ovat parantuneet, mutta meidän täytyy ensin perustaa yhteistyömme yhteisille asioille ja tämän jälkeen historiallisille tosiasioille. Kiitos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm prezența ministrilor afacerilor de externe. Puhemies, olemme tyytyväisiä, että ulkoministerit ovat läsnä Länsi-Balkanilta. Romania edelleenkin tukee euro, EU-hun liittymistä kaikkien niiden maiden kohdalta, jotka tätä, tätä toivovat ja pystyvät noudattamaan jäsenyyskriteereitä. Tämä on olennainen tekijä, joka määrittelee tahdin jokaisen ehdokasmaan kohdalla. Olemme tyytyväisiä siitä, että on julkaistu laajentumispaketti 2014. Siinä vahvistuu, että EU on sitoutunut laajentumisprosessiin ja se tukee laajentumisprosessia Kööpenhaminan kriteerien mukaisesti. Ja jäsenyysrytmi liittyy yksilöisen edistykseen. Me tuemme myös yleistä komission lähestymistapaa koskien laajentumisprosesseja. Me haluaisimme, että neuvosto antaisi selkeän viestin koskien laajentumispolitiikkaa, jos vain asetut kriteerit täyttävät jokaisen mahdollisen ehdokasmaan kohdalla. Kiitos. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри от държавите от Западните Балкани. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät ministerit Länsi-Balkanin maista. Meille Bulgaariassa on selvää, että ainut oikea Länsi-Balkanin edistyksen tie on se, että niistä lopulta tulee Euroopan unionin jäseniä. Tämä on se tie, joka auttaisi niitä vaurautta rakentamaan, eikä pidä unohtaa, että historiallisesti ja kulttuurillisesti nämä maat kuuluvat Eurooppaan. En voi kuitenkaan vaieta huolestuttavasta ihmisoikeustilanteesta Kosovossa ja Serbiassa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Minä olen Makedoniasta, Serbiasta saanut tietoja, huolestuttavia tietoja poliittisesta vainosta, joka perustuu kansalliseen identiteettiin. Näiden maiden hallitusten täytyy vastata näihin syytöksiin, sillä me tässä puhumme epäilyksettä siitä, että ihmisoikeuksia ei kunnioiteta eikä mitään sitä, mitä me edustamme. Kiitoksia. Danke, Herr Kiitos puheenjohtaja. Haluan nyt puhua Kroatiaa. arvon ministerit, tervetuloa meidän kokoukseemme. Minä tuen kaikkia ulkoministeriä, jotka tänään puhuivat heidän viestinsä osalta. Olen Bosnia Herzegovinan valtuuskunnan varapuheenjohtaja, siksi olen erityisen kiinnostunut juuri tuosta maasta. Toivon todellakin, että hallitus saadaan pian muodostettua. Nyt kun Serbia Serbia on ollut huomion kohteena. Sanoisin muutaman sanan Serbian suhteista Venäjän ja Shechelin tapauksesta. Jotkut täällä mainitsivat sen paraatin, jonka Serbia järjesti Putinin kunniaksi maan rajalla, joka myöskin EUn raja. Herra pääministerin viimeaikaiset puheet on kenties väärin tulkittu, mutta kun te sanoitte, että Serbialla pitäisi olla yhteys merelle, niin toivoisimme, että Serbia ei olisi tässä asiassa neutraali, vaan pikemminkin se seisoisi EUn rinnalla täysimittaisena jäsenehdokkaana. Ja mitä Cecilia koskevan päätösauselmaan tulee, emme halua millään tavalla aiheuttaa epävakautta Serbiassa. Toivoisimme kuitenkin, että Serbia kunnioittaisi eurooppalaisia arvoja. Bramercin eilinen lausunto, se, että Cecilia pitäisi lähteä takaisin Haagiin, on se, jonka suhteen otamme selkeästi kantaa. Teidän pitäisi ottaa pieni, pientä etäisyyttä tähän tapaukseen. Teidän pitäisi tukea eurooppalaisia arvoja ja tehdä hajurako Shechelin. Tässä me haluamme tukea teitä. Olemme valmiita istumaan saman pöydän ääreen tulevaisuudessakin, mutta parlamentin päätöslauselmia täytyy myöskin kunnioittaa, koska näiden avulla on saatu paljon enestystä aikaa. Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene stajališta u Europskom olen toivotan myös tervet tervetulleeksi ministerit ja olen tyytyväinen tästä keskustelutavasta täällä parlamentissa. Ei ole mitään vahvaa sitä painetta EU-ssa laajentumisen suuntaan. Tämä tulee selväksi siitäkin, mitä puheenjohtaja Juncker on sanonut, laajentumisprosessi ei ole kuollut, mutta se on nyt siirtymässä loppuvaiheisiinsa ja saa vähemmän julkista tilaa tulevina vuosina ja sen käytetään vähemmän julkisia voimavaroja, mutta on muitakin aloitteita, joilla voidaan tukea yhteistyötä ja sisäisiä uudistuksia Länsi-Balkanin alueella. Hyvät aloitteet. Hyvä aloite on varmastikin britti-saksalainen aloite, jotta annettaisiin lisää kannustimia Bosnia-Herzegovinalle sen Eurooppa-tiellä, mutta näyttää siltä, että hallitusten aktiivinen osallistuminen on aivan yhtä tärkeää, jopa tärkeämpää Länsi-Balkanilla. Minä tiedän, että Länsi-Balkan ei suinkaan pian liity EU-hun, koska Kroatian Kroatia rajoittuu Länsi-Balkaniin. Minä tiedän, että Länsi-Balkanin maiden jäsenyys EU-hun tulee olemaan Euroopan laajentumisen loppukohta, mutta nämä maat ovat rajoillamme ja on meidän vastuullamme myös ensin parantaa haavoja, joita viimeaikaisista sodista syntyi. Haluaisinkin sanoa herra Dachisille, että EPn päätöslauselma Seychellistä on asia, joka teidän olisi pitänyt tehdä ennen meitä, koska me olemme tuominneet ja te ette näin tehneet. Ja juuri se, herra Sessionin sodan lietsunta juuri tätä kielteistä. Tässä pyritään myös tällä tavalla epävakautta aiheuttamaan länsi -Balkanille. Sen sijaan, että etännytte tällaisesta, niin te moitittekin tässä naapureitanne. Tämä pitää mielestäni kyllä ottaa huomioon. Kiitos. Thank you, Chair. Uh, I welcome... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervehdin ilolla nykyistä kantaa tilannetta Länsi-Balkanilla. Tilanne on selvästi parempi kuin vielä vuosia, muutamia vuosia sitten on myös hienoa, että ulkoministerit pääsivät tänne tänään vierailemaan ja heidän työnsä on ollut hienoa. Eri länsi maat etenevät tiellään kohti Euroopan unionia. Minä tuen laajenemisprosessia ja minua huolestuttaa kuitenkin Bosnian ja Slovenian tilanne. Euroopan unionin puolelta olemme nähneet brittien ja Saksan tuen tämän prosessin tukemiseksi komission jäsen Haan ja korkeaedustaja Mogherini olivat vierailulla, olen tuolla vierailulla mukana ja minä tulen vierailulla myöskin Bosniassa äh, tällä viikolla. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman nopeasti me voisimme ratkaista nämä äh, haasteet. Me tarvitsemme suuria muutoksia, jotta me voisimme puuttua korruptioon ja talouden tilaan. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Minun tarvinne, ei vain tarvinne sanoa, että me tuemme länsi Olen erittäin iloinen ja erityisen iloinen romanialaisena, kun tänä päivänä havaitsen, että täällä on maita, jotka neuvottelevat keskenään tai ovat neuvottelemassa. Kertokaa yksikin hetki historiassa, mitä olisi tapahtunut länsi mikäli ei olisi ollut eurooppalaista näkymää länsi erittäin reiluserkinä aikoina. Alueellinen yhteistyötä on asia, jota täytyy vahvistaa laajentumisen yhteydessä aina. Lisäksi koordinaatio täytyy parantaa, kun liittymistä edeltävää apua käytetään hyväksi infrastruktuurin rakentamiseksi, olipa sitten kyse rautateistä, maanteista tai energiakysymyksistä. Eurooppaiset säännöt nyt sallivat tämän. Puolipoliittinen tuki laajentumiselle. Katsotaanpa Makedonian ja Albanian tilannetta. Nyt täytyy lopettaa poikotti, koska tämä on haitallista maiden ja kansojen kannalta. Lisäksi Maita pitäisi arvioida niiden omien merittien valossa eikä menneen historian valossa. Joidenkin alueen maiden pitäisi olla käyttämättä historiaa lyömäaseena silloin, kun pyritään keräämään irtopisteitä itselle liittymisprosessin yhteydessä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους Υπουργούς των Δυτικών Βαγανίων. Puheenjohtaja, haluaisin myös toivottaa Balkanin, Länsi-Balkanin ulkoministerit tervetulleeksi. Viittaisin tällaiseen romanttiseen diskussiin, jossa puhuttiin hyvistä naapurussuhteista Kreikan kanssa. On totta, että Kreikka on ponnistellut. Tämä ei päde kuitenkaan naapurimaahamme ja sen toimintaan. Olen ottanut esille kysymyksen parlamentissa koskien foorumin, fyromin kielen nimeä. vastaus, jonka sain Euroopan parlamentin puhemieheltä, oli, että on väärin kutsuttaa maata Makedoniaksi pitäisi noudattaa turvallisuusneuvoston päätöslauselmia. Tämä on ihan oikein, mutta voin todeta, että näin ei kuitenkaan ole ollut tänään. Kaikki kollegat jatkuvasti rikkovat turvallisuusneuvoston päätöstä vastaan kutsuen käyttäen nimeä Makedonia, jota ei voida mitenkään hyväksyä. Haluaisin myös sanoa, ulkoasianministereille foorumissa, että niin kauan kuin hänen maansa omi historiaa ja omi tämän Makedonian nimen itselleen, niin hallitukset kyllä muuttuvat, mutta ei kysettäkään siitä, että Kreikan kantasi koskaan hyvyys, hyväksyisi sitä, että tämä maa liittyy Euroopan unioniin. Herzlichen Dank. Äh, ich würde jetzt vorschlagen, nyt haluaisin ehdottaa, että ulkoministerit puhuvat käänteisessä järjestyksessä tällä kertaa. Mutta sitä ennen yksi huomio vielä. Tiedän, että historia usein erottaa meidät toisestaan. Minun mielestäni suorastaan ihme, että Viisi vuotta toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman tarjosi Saksalle mahdollisuutta syrjimättömällä tavalla osallistua Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön. Uskon, että tämä toisen maailmansodan hirvi, hirmutekojen, juutalaisten vainon ja muiden jälkeen ei kukaan olisi tällaista voinut edes odottaa. Se oli erittäin suuri päivä. Kuitenkaan Schumann ei koskaan saanut Nobelin rauhan palkintoa. Tämä mielestäni tämä on näin jälkikäteen katsottu erittäin ikävä juttu. Hän oli kaikkein suurin, tämä oli kaikkein suurin rauhanteko viisi vuotta sodan jälkeen. Saksa haluttiin mukaan yhteistyöhön. Tämä oli motiivina eurooppalaiselle yhdistymiselle oikeastaan. Se, että nämä asiat olivat mennyttä, menneen talven lumia, ja ei auttanut, se, tilanteessa ei auttanut se, että menneisyyttä vatvotaan, vaan pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Tämä pätee myöskin laajentumisprosessiin. Siitä nyt on kyse laajentumisprosessissakin. Euroopan unioni ei saa myötävaikuttaa tai ei voi myötävaikuttaa menneisyyden ongelmien ratkaisemiseksi, vaan pikemminkin se voi auttaa katsomaan tulevaisuuteen edistämään yhteistyötä. Tämä on prosessi, jota toivon en kaikkein vähiten Länsi-Balkanilla. Mikäli tältä pohjalta toimitaan, niin tämä voisi olla koko Euroopan lähentymis- yhdistymispolitiikkaa edesauttava ydin. Toivon, että tulevat sukupolvet voivat välttää sen, mitä aiemmat ovat joutuneet kokemaan. Uskon, että meidän pitäisi tässä yhteydessä enemmänkin keskustella kaikkien osapuolten kesken. Ketään ei saa jättää ulkopuolella. Meidän täytyy vedota kaikkiin osapuoliin, että he, ne keskustelevat keskenään. Muuten tämä ei toimi. Tältä pohjalta laajennusprosessi voi edetä ja Länsi-Balkanilla viime vuosina ja vuosisatoina on yhä uudelleen nähty sotia ja verenvuodatosta. Nyt toivottavasti alueella päästään rauhanomaiseen yhteistyöhön ja parempaan tulevaisuuteen. Neuvotteluprosessin yhteydessä toivottavasti tällä tiellä kuljetaan, koska vain näin tämä voi toimia, tämä koko homma. Nyt pyytäisin, että käänteisessä järjestyksessä annetaan, voin antaa puheenvuoro ministereille. 4-5 minuuttia per ministeri. Ei että se joka ikiseen kysymykseen vastaa kovinkaan yksityiskohtaisesti, joten herra Tacic ensin. Kiitoksia. Aloittaisin siis seuraavasta. Kun puhuin aikaisemmin en ollut mitenkään arrogantti, kuten edustaja Tomasic sanoi. Minä halusin vain esittää meidän kantamme liittyen ongelmaan kohtaa Serbiaa. Eli tähän oikeudelliseen sirkuksiin, joka pyörii Vodavseshein ympärillä ja Haagin tuomioistuimen päätökseen. Serbia ei osallistunut tähän prosessiin luonnollisesti, kuten tiedätte. Poliittiselta kannalta Serbian hallitus ja pääministeri ja minä ja kaikki muutkin ministerit, me olemme selkeästi todenneet, että tällainen politiikka ei Serbiassa voi saada kannatusta. Kukaan normaali ihminen Serbiassa nykyisin ei tämän kaltaista politiikkaa tue. Me olemme tämän selkeästi todenneet. Ehkäpä Euroopan unionin edustajat Belgradissa ymmärsivät tämän paremmin. Olemme keskustelleet heidän kanssaan. Ja Serbian kanta on ollut aivan selvä Myöskin komission kanta on ollut aivan selvä. Ei meidän tarvitse puolustella mitään kenellekään, varsinkaan kun edustaja Tomasic meitä syyttää. Hän taisi poistua salista eikä ole enää paikalla. Minä kunnioitan kaikkia ihmisiä, jotka Kroatian kansa on valinnut. Mutta jokaisella meillä on oma sesheimme. Televisiossa saatamme kuulla jonkun sanovan, että Kroatia kuuluu kroateille, jotka eivät tästä pidä joutuvat poistumaan Kroatiasta, mutta Euroopan parlamenttihan tuomitsee tällaisen käytöksen. Ovatko nämä niitä eurooppalaisia arvoja, joita te Serbiaan haluatte? Ja aivan samoin minä en voi hyväksyä sitä, että meitä moititaan, kun puhutaan Serbian tilanteesta. Minä en ole koskaan Voislav yhte- kanssa yhteistyötä tehnyt, kuten tiedätte. Serbiassa, Bujanovacissa meillä on yhteistä harjoittelua Yhdysvaltain, Kroatian, Bulgarian, Makedonian, Romanian armeijojen kesken harjoituksia. Meillä on hyvää yhteistyötä. Ja mitä sitten Venäjään tulee, Venäjä ei vaikuta Serbian eurooppalaiseen suunnitelmaan. Olen täysin samaa mieltä herra Plenkovicin kanssa. Retoriikka, tällainen retoriikka tulee tuomita, kyllä todellakin, mutta meidän täytyy tässä olla oikeudenmukaisia ja korrekteja. Tällaista retoriikkaa täytyy tuomita kaikkialla, missä sitä käytetään. Ei pidä katsoa vain sitä, mitä naapurit tekevät. Me emme tue sitä, että Kroatiassa on kyrillistiikan vastainen liike. Mutta Tiedättekö, mitä minä olen tehnyt ministerinä normalisoidakseni näitä suhteita? Mukaan lukien erittäin hyvä yhteistyötä minulla on ollut teidän puoluejohtonne ja ulkoministerin kanssa. Tämä on jotakin, mitä me olemme toteuttaneet. Meillä on ollut Belgradian kaikkien muidenkin kanssa Serbian ja Kroatian välillä erittäin hyvää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Olemmeko me nyt tilanteessa, jos haluamme päästä eteenpäin vai palaammeko me jatkuvasti näihin menneisyyden kysymyksiin? Tässä ilmeisesti todellakin kyseessä on Serbia ja Kroatian välinen asia. Hyvä rouva, en minä puhunut siitä, että Serbia haluaisi meriyhteyden. Tämä oli vitsi. Minä sanoin, että Serbian kantainen maa on ainut maa, joka on Adrian meren ja Joonan, Joonan meren aloitteessa mukana, jolla ei kuitenkaan ole yhteyttä merelle. Ja tämä aloite on jotakin, mihin me olemme aina sitoutuneet. Me olemme historiallisesti aina toivoneet, että meillä olisi yhteys merelle, mutta ei meillä ole mitään toivetta nykyisin tätä yhteyttä merelle saada Minä en tällaista tue nyt. Kroatiahan on Euroopan unionissa mukana. Teidän pitäisi olla meidän demokratiasta esimerkkinä. Ei meidän ole pakko rakastaa toisiamme, mutta meidän täytyy katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Muuten me joudumme näihin samoihin kiistoihin jatkuvasti. On paljon helpompaa riidellä keskenämme. Toistan siis, me tuomitsemme kaiken politiikan, joka asittaa Balkanilla vakauden ja rauhan vaaranalaiseksi, mukaan lukien tällaiset uusnatsitsiset tai muut kansallismieliset Sechein kaltaiset retoriikat, mutta mehän olemme Belgradissa järjestetyn jalkapalloottelun yhteydessä kuulleet vastaavia äänenpainoja muuallakin. Kyseessä nyt tässä on koko alueen rauha ja vakaus. Teidän täytyy käsittää, mitä me olemme saaneet aikaan. Tämä ei ole mikään pieni asia. Minä olen valmis Kroatian suhteidemme normalistamista jatkamaan, ja tämän pitäisi olla sääntö. Meidän pitäisi suuntautua tulevaisuuteen. Meidän pitäisi siitä huolehtia, olipa sitten Kroatian hallitus mikä tahansa. Emme me voi päättää, missä synnymme. Emmekä voi muuttaa myöskään menneisyyttä, mutta me voimme katsoa tulevaisuuteen. Ja vaikka olemme kuulleet erilaisia lausumia Balkanin tilanneesta, tosiasia on se, että me emme voi elää ilman toinen toisia myöten. Meidän täytyy elää yhdessä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia jälleen kerran. Kiitän tästä tilaisuudesta keskustella Eurooppa-perspektiivistä Länsi-Balkanin maiden kohdalla kiitän vielä rohkaisun sanoista. Ihan lyhyesti kommentoin kahta asiaa. Ensinnä tuli kysymys uudistuksesta, niin kuin sanoin johdannossa, niin sen näkön kun on viety loppuun perustuslailliset tarkistukset, niin nyt parlamentissa me keskustellaan varsin huomattavista uudistuspaketeista. Toivottavasti tulevina viikkoina nämä menevät läpi. Ne ovat jo valmisteilla kaikki. Tämä tarkoittaa, että oikeuslaitoksen riippumattomuuden parantamista tarvitsee erityisen syyttäjän virastoja ja niiden perustamista perustuslaillista tuomioistuinta tuomio, oikeuksia käsitellään. Sitten on paketti korruptiovastaisista toimista. Poliittisten puolueiden rahoitus on tässä esillä, se otettiin täällä esille. Sitten lakilobauksesta ja etsit säännöt parlamentin sääntöjen edustajien kohdalla huomattava paketti, joka liittyy näihin uudistuksiin ja perustuslaillisiin artikloihin ja nämä lait yhdessä luovat hyvän pohjan jatkaa uudistusten tiellä. Voimme osoittaakin, että tehokkaasti on tehty oikeuden uudistuksiin. Sitten toinen kysymys koski sosiaalista, romanien sosiaalista osallistamista. Voisin sanoa, että tämä on yksi prioriteeteista ihmisoikeusasioissa meille ja varmastikin olemme ryhtyneet erilaisiin toimiin saavuttaaksemme tämän osallistamisen ja se liittyy sosiaaliseen hyvinvointiin, koulutukseen, työmarkkinakysymyksiin. Uskon, että me olemme tässä jonkin verran onnistuneetkin, mutta työtä on kyllä paljon vielä jäljellä. Sitten syrjinnänvastainen vastainen neuvosto on olemassa se valvoo tilannetta. Sitten on myös erilaisia parlamentin valiokuntia, jotka pyrkivät ihan samaan valvontaan myös. EU mutta myös eri YK-virastot. Heidän kanssaan pyrimme, pyrimme tässä edistymään näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhuin aluksi englantia, mutta nyt puhunkin saksaa, sillä molemmat meistä, Nikola Popovs, ystäväni ja minä tulemme frankofoniakokouksesta tänne valiokuntaan ja seuraavan kerran tulen puhumaan sitä ras- ranskaa, mutta nyt haluaisin saksaksi tehdä yhteenvedon. Hyvät naiset ja herrat, minulle on suuri ilo, ettei Kosovoa kohtaan esitetty hirvittävän monia kysymyksiä. Pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta uskokseni kaikkein tärkein asia tässä on se, miltä hallitus tulee tulevina viitenä vuotena näyttämään ja miltä tulevina viitenä vuotena Länsi-Balkanin maat tulevat näyttämään. Aikaisemmin ajattelin, että tässä on tietynlainen käsitys tai narratiivi vallalla, että alue on ollut jähmettyneessä tilanteessa, ei ole edennyt, mutta nyt uskoakseni Euroopan unioni kohdistaa jälleen katseensa tähän alueeseen ja tulevina viitenä vuotena uskoakseni me voimme keskittyä luomaan konsensusta Euroopan unionin sisällä. Kyseessä pitäisi olla myöskin konsolidointi Länsi-Balkanilla. Kun puhumme Balkanista Euroopan integraatio ei ole laajentumista, se on koli konsolidointia, ainakin Kosovon mielestä. Turkia tai Ukrainaa koskeva laajentuminen olisi todella laajentuminen, mutta meidän tilanteessamme, meidän menneisyytemme on eurooppalainen menneisyys, meidän kulttuurimme, maantieteemme, historiamme, kaikki on eurooppalaista. Olemme aina näin todenneet. Ja samaan aikaan täytyy todeta, että meillä on kaksi alueellista suurta haastetta olemassa. Kehitys Balkanilla tulee riippumaan näistä haasteista hyvin suuresti. Ensimmäinen ovat avoimet kahdenväliset suhteet. Tässä meidän täytyy keskittyä siihen, kuinka voimme siirtyä eteenpäin esimerkiksi Kosovon ja Serbian suhteiden normalisoinnissa. Me omalta osaltamme olemme valmistelleet kolmesta viiteen vuoteen kestävää aikaväliä, jona kaikkia asioita voisimme käsitellä Serbian kanssa ja päästä rauhan sopimukseen, joka johtaisi sovitteluun molemmilla puolilla mutta osa Kosovon ja Serbian suhteiden normalisoinnista koskettaa myöskin alueen muita suhteita. En nyt niihin mene tarkoituksella, sillä kollegani ovat tässä paikalla. Toinen alueellinen haaste mielestäni on yhteiskunnan ja valtion sisäinen sovitteluprosessi Tässäkin kehityksessä on ollut puutteita ja investointeja infrastruktuurin puuttuu myöskin, mutta ennen kaikkea meiltä puuttuu oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista. Korruption vastainen työ ei ole riittävää, eikä vähemmistöjen oikeuksiin kiinnitä tarpeeksi huomiota, eikä median vapaus ole kyllin vahva kuten monet täällä jo mainitsivatkin. Mitä sitten tulee Kosovoon? Me olemme erittäin kiinnostuneita tästä jatkuvasta konsolidointiprosessista tulevina vuosina. 108 valtiota meidät tunnustanut. Meillä on alueellisia edustustoja anteeksi, alueellisista edustustoista myöskin edustusto Kosovossa. Kosovo on valtio ja kaikki ne Euroopan maat, jotka eivät vielä ole tunnustaneet sitä valtioksi, saisivat sen nyt tehdä. Tämä tekisi Euroopasta vahvemman ja myöskin Kosovosta vahvemman. Samalla minun täytyy todeta kosovalaisena poliitikkona, että ystävällisesti pyytäisin teitä panemaan merkille tämän kansalaistenne päätöksen niin, että meidän kansalaisemme pääsisivät nauttimaan liikkumisen vapaudesta. Mitä Moldovaan tulee ja Moldovan kansalaisten viisumihelpotuksiin, niin samoin. Kosovon pitäisi saada viisumien vapaus vi- viime sunnuntaina. Vaalien tulokset saatiin ja geopoliittiselta kannalta tämä oli merkittävä ratkaisu. Nyt tarvitaan vahvaa eurooppalaista tahtoa, jotta ensi vuonna maa voi päästä Schengenin sisällä vapaasti matkustamaan. Voisin kiittää vielä herra Brokkia siitä, että hän yhdessä kollegoiden kanssa alueelta kutsui meidät tänne kokoukseen. Olemme erittäin kiitollisia Euroopan parlamentille muutoinkin ja kaikille kansallisille parlamentille myöskin erittäin suuresta tuesta, jota Kosovo on saanut osakseen. Thank you very much. I think that we... Kiitoksia. Uskon, että tärkeimmät asiat ovat tulleet jo sanotuiksi. Yksi tärkeimpiä asioita, joka täällä todettiin, on se, että nyt emme korjaa historian vääryksiä, vaan pikemminkin varmistamme sen, että uusia vääryksiä ei synny ja että katsamme suuntautuu tulevaisuuteen. Tässä yhteydessä tärkeimmät seikat olisivat se, että me välitämme eurooppalaisista normeista ja arvoista. Suurinta osaa energiaa ei pitäisi käyttää esittää Makedonian kansallisuuden poistamiseen erityiskertomuksesta tai kielikysymyksen poistamista tai muuta. Eikä muutakaan seikkoja pitäisi poistaa, jotka ovat perusihmisarvoja ja demokraattisia arvoja, joita tämä parlamentti ja parlamentit puolustavat. Käytännössä myös piti tukea neuvotteluita. Neuvottelut ovat väline, jotka antavat jäsenvaltioille valtaa keskittyä ponnistelut uudistusten aikaansaamiseksi. Uudistuksia tarvitaan kaikille länsi Tämä on tosiasia. Tämä ei onnistu pelkästään sillä, että varmistetaan, että uudistuksia tehdään, vaan täytyy varmistaa, että Makedonian tilanteessa muistetaan koko kansan edota. Prosessi ei ole kestänyt vielä riittävän pitkään, eikä kaikkia ongelmia voitu vielä ratkaista mutta konsensus tarvitaan myöskin. Tätä asiaa vielä pohditaan, se on vielä harkinnassa. Jotkut haluavat e- e- edelleenkin pitää Makedonian uskottavan liittymisprosessin ulkopuolelle, ja mikäli näin jatkuu, tästä tulee ongelmia. Tämä ei millään tavalla auta ratkaisemaan nimikysymystäkään. Uskoakseni tämä kaikki on mennyt että, ja tähän ei pitäisi liikaa kiinnittää energiaa, mutta tosiaan edelleenkin on, että konsensus tarvitaan ja että kenties tämä on tapa opettaa meille sen seikan, että vahvat ovat aina niskan päällä. Jäsenvaltiot voisivat asettaa tiettyjä ehtoja, ennaltaehtoja. Voitte kutsua niitä millä nimellä haluattekin. Ehdot eivät aina ole Euroopan unionin arvojen mukaisia eikä aina oikeusvaltion periaatettakaan kunnioiteta näiden periaatteiden joukossa. Hienoa, että turvallisuusneuvoston päätösohjelma ja kansainvälinen laki täällä mainittiin, koska kansainvälinen oikeus mainittiin, koska ovat erittäin selkeitä. Kansainvälinen tuomioista myöskin on todennut, että kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa maata hyväksymään muuta nimeä kuin mikä, minkä suverinen valtio itse on hyväksynyt. Toisen neuvoston päätösaseman mukaan näin on. Tämän ei pitäisi olla syynä olla jatkamatta hyvien suhteiden kehittämistä, jotka muutenkin ovat jo hyvät eteläisen naapurimme Kreikan kanssa. Meillä on yhteiset poliittiset ja taloudelliset ja strategiset tavoitteet. Ja tämän pitäisi olla syynä meille kaikille tehdä enemmän työtä tämän asian suhteen. Jotta tätä ei käytettäisi tekosyynä, meidän täytyy puhua selkeän sanakäänteen. Meillä on eräiset näkemykset miltei kaikesta, niin kuin monissa muissakin maissa näin on, mutta yksi asia meitä yhdistää. Se on vahvin yhdistävä voima Makedoniassa kautta poliittisten, etnisten ja uskonnollisten jakolinjojen. Eli yhtenen näkemys liittyy Eurooppa suuntautuneisuuteemme. Ne, jotka väittävät, että paras resepti olisi olla käsittelemättä nimikysymystä ja täten pitää Makedonia EUn ulkopuolella, niin toteaa sen, että suurin yhdistävä voima maassa on se, että me haluamme kohti Eurooppaa. Um, of the realities. Täällä mainittu joitakin tosiasioita, realiteetteja. Balkanillakin meidän täytyy katsoa tosiasioita silmiin. Ensimmäinen tosiasia on se, että kukaan ei saa aplodeja jäsenvaltioissa toteamalla, että päästetään nämä kuusi palkkanimaata EU-hun tänä päivänä. Näin ei tule käymään. Tämä on tosiasia. Kukaan ei tätä kannata. Ja toinen tosiasia, joka pitäisi ottaa huomioon, on se, että ellei meillä ole uskottavaa eurooppalaista näkymää, saattaa olla, että menetämme hukkaamme historiallisen mahdollisuuden, joka on meidän edessämme. Kaikki ne muutokset, joita palkkarin on tapahtunut viimeisen vuosisadan puolella tai tällä vuosisadalla, olipa sitten se Ottomaanien valtakunnasta, kuningaskunnista, ensimmäisestä toisesta maailmansodasta, kommunismista ja kommunismin jälkeisestä ajasta. Kaikki nämä muutokset tehtiin veriteoin. Nyt ensimmäinen, ensimmäistä kertaa muutos saattaa tapahtua ilman verenvuodatusta. Yhteiskuntamme haluaa lähentyä eurooppalaista yhteisöä. Tämä on avainseikka. Meidän täytyy varmistaa, että Schumann ja Monet olivat oikeassa, kun he totesivat, että yhdessä päivässä asiat eivät muutu, ja meidän täytyy pitää kiinni arvoista ja periaatteista. Ja yksi arvo on se, että meillä on tietty arvokkuus ja meillä on oikeus itse määritellä itsemme. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto opredijelio kao moj kolega Hođaj da promijenim jezik. Puheenjohtaja, kuten kollegani minäkin haluan käyttää tässä lopussa eri kieltä. Ehkä jotkut meistä olemme voittaneet siinä, että Jugoslavia kaatui, mutta suurin osa tässä kyllä menetti. Ainakin yksi asia jonka saimme, on monikielisyys. Me puhumme koko joukkoa alueellisia kieliä ilman, että olemme joutuneet päivääkään oppimaan näitä kieliä koulussa. Varmasti tämä tulkkauksen kautta välittyy teille, joten minulle on ilo voida puhua Euroopan parlamentissa ja kuulla omaa kieltäni tässä salissa. Tämä on nyt bosnian kieltä toivon, että tätä minun kielestäni tulee täällä joskus virallinen kieli. Tämä ei ole alueellinen kieli sinällään, mutta pidetään nyt asia tässä muodossaan. Ilman entisen Jugoslavian kaatumista emme istuisi nyt täällä yhdessä tavallaan EUn eteisessä. En puhu sessionista tänään, mutta joku kysyi minulta, kun tulin tänne saliin, mitä minun takin pielessäni on, ja minä sanoin, että no, en aio puhua herra Cheshestä, mutta pidän tätä symbolina Srebrenicasta. Sehän muistuttaa näistä hirvittävistä tapahtumista sodan aikana. Joten lopetetaan tämä tarina Sessionin tuomioon ja tuomitaan tätä kautta äh, historia. Ja ehkä jonakin näistä vuosina voimme kaikki yhdessä muistaa Srebrenican tapahtumia jossakin alueen maassa tai täällä Euroopan parlamentissa. Ja vielä lopuksi, ja voisimme näin lopettaa tämän menneisyyden tarinan. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee sitten Bosnia-Herzegovinan tilanteeseen? Mielestäni olemme oikealla raiteilla, mutta ehkä liian hitaasti etenemme, mutta ainakin ollaan oikealla raiteilla, vaikka hidasta tämä onkin, joten ehkä tämä on niin huono tilanne kuin näyttäisi. Ikävä kyllä, emme ole pystyneet muodostamaan hallitusta tai emme pysty muodostamaan hallitusta ehkä ennen, vielä ennen vuoden loppuakaan, mutta tämä aloite vierailla Sarajevossa, tätä voidaan kutsua Lonto, Berliini aloitteeksi tai saksalais, e, brittiläiseksi aloitteeksi. Ehkä se ei kuitenkaan ole vain näin kahden maan aloitteen, vaan loogista seurausta neuvoston tekemistä päätöksistä. Joten ehkä Seuraava looginen vaihe olisi siinä, että tästä aloitteesta tulee yhteinen eurooppalainen aloite tai euroatlanttinen aloite, jossa saadaan tukea myös Atlantin toiselta puolelta. Tämä, tätä aloitetta voitaisiin käyttää muodostamaan uuden tyyppinen hallitus Bosnia-Herzegovinaan. Sitä voitaisiin käyttää pohjana sille, että saataisiin uusi uudistushallitus. Tätä voitaisiin käyttää siis pohjana oikeanlaisen hallituksen muodostamiselle, joten tämän takia tämä aloite on varsin tervetullut ja näemme tämän todellisena tilaisuutena Bosnia-Herzegovinalle ja sen hallitukselle. Mitä tulee sitten Venäjän vaikutukseen tai radikaaliseen islamiin Bosnia-Herzegovinassa, tämä on jo mainittu tänään. Tämä tyhjö, jota ollaan luomassa, pyritään estämään euroatlantista integraatioprosessia Tällainen tyhjiö on luotu, on poistettu eh, mahdollisuus Euroopan yhden Euroopan liittymiseltä. Tämä tyhjiö houkuttelee jotakin muuta täyttämään sitä. No onko se sitten venäläistä vaikutusta tai islamilaista radikalismia? Minä toivon, että ei, koska toivon, että e-, Bosnia ja Herzegovinan e-, eurooppalaista perspektiiviä ei kyseenalaisteta koskaan enkä myöskään usko, että mikä millään muullakaan maalla maailmassa on mitään ongelmaa Bosnia-Herzegovinan suhteen, jos se haluaa liittyä EU-hun. Myös Bosnia-Herzegovinassa on konsensus kaikkien kansallisuuksien kesken siitä, että meidän tiemme on sidottu EU-hun tai pyrimme sitä kohti ja ollaan yksimielisiä myös Niko danas ne spori da trebamo ići ka tome u sva... Tie on ehkä ei samassa määrin kuin mitä tulee EU-hun, mutta olen varma, että oikeita päätöksiä tullaan tekemään. Ja vielä yksi sana toi perustuslaistamme. Se on vieläkin englannin kielellä, koska sitä ei ole vielä käätet- käännetty Daytonin ajoista omaan kielemme. Ehkä meidän pitäisi alkaa kirjoittaa uutta perustuslakia omalla kielellämme. Ehkä meidän pitäisi saada vähän parempi arvosana, joten tämä herra Dolbikin kysymykseen ja kansanäänestykseen en usko, että kansanäänestys on todellinen mahdollisuus. En usko, että kukaan olisi tarpeeksi hullu valitakseen tämän tien. Se olisi mieletön toimi. Suoraan rikottaisiin Daytonin sopimusta vastaan. Ja jos rikotaan Daytonin sopimusta, se kyllä oikeuttaisi kansainvälisen eh, intervention ja kansainvälinen yhteisö ei tällaista sallisi, joten en usko, että kukaan näin mieletön olisi. Ja vielä lopuksi haluaisin sanoa, että on todella tärkeää, että me voimme tehdä omat tehtävämme kotipuolessa, mutta sen takia, että se on välttämätöntä maallemme, siksi että se on välttämätöntä ja koska meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, meidän täytyy elää toistemme kanssa ja unohtaa kielteiset konnotaatiot ja ehkä meidän pitäisi juhlistaa sitä, että olemme erilaisia ja me toivomme, että saamme tukea, tukea EUlta. Sekin on yhdentynyt monimuotoisuudessaan. Ehkä tällaisen voisimme pyrkiä. Pyydän anteeksi, että puhuin nyt hiukan kauemmin. Halusin vain kuulla omaa äidinkieltäni täällä salissa. Kiitos. Kiitoksia. Lämpitä, kiitän nyt lämpimästi ulkoministereitä siitä, että he kestivät tätä parlamentin kokousta ja tätä keskustelun. Haluaisin jälleen kerran toistaa erään seikan. Suurelle enemmistölle parlamentissa on täysin selvää, että Länsi-Balkanin laitoisprosessi etenee. Ongelmia täytyy voida ratkaista silloin kun on kyse maiden kahdenvälisistä suhteistakin. En ole toista kaikkea, mikä täällä tuli jo sanottua. Toivon mukaan tämä prosessi tulee loppujen lopuksi johtamaan kokonaisvaltaisen strategian ja rakenteelliseen rakentavan ratkaisuun vielä lähitulevaisuudessa. Minä en vielä tänään ymmärtänyt tätä tuomioistuin juttua, mitä mihin sille pyritään. Tässä saattaa tulla vaikeuksia ja kuka tämän kaiken takana on. Mutta tämä on seikka, jonka suhteen meidän täytyy nähdä metsäpuilta eikä takertotaan yksittäisen tapauksen. Voisin kiittää myöskin Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kollegoita siitä, että olemme voineet kahden päivän ajan käydä keskustelua teidän kanssanne omalta kannaltani. Katsoin, että tämä on erittäin hedelmällinen kokous. Täällä on kuultu näkemyksiä ja seuraavan kerran, kun me kokoonnumme, keskustelemme kesäkuussa järjestettävästä puolustushuippukokouksesta Naton pääsihteeri on kutsuttu paikalle. Mahdollisesti toinen helmikuuta on seuraava tapaaminen. En tiedä onnistuuko tämä, mutta kenties kaikki voisivat ruksata jo tämän päivämäärän kalentereihinsa. Tänä iltapäivällä ulkoisen valiokunta kokoontuu vielä. Kaikki, jotka haluavat, voivat mielellään tulla sinnekin mukaan vielä. Kello 15 keskustelun tunnin ajan Mihail Khodorkovskin kanssa. Ja kello 16 sitten keskustelemme Libanonin pääministerin kanssa. Ja kello 17 käymme näkemysten vaihtoa Bernardino Leonin kanssa Libyan tilanteesta. Nämä kolme asiaa ovat iltapäivän esityslistalla ja kaikki voivat iloit mieleen tulla kokoukseen keskustelemaan. Muutoin toivotan teille joko hyvää kotimatkaa tai mukavaa lounastuntia. Toivottavasti pian tapaamme jälleen. Ja mikäli emme tapaa ennen joulua, niin oikein hyviä joulunpyhiä myöskin. Kiitos ja näkemiin.